Allora vi prego di prendere posto. Pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Aloitamme kokouksen. Iniziamo con eh, l'approvazione dell'ordine del giorno. No niin, esityslistan hyväksyminen. Esityslista on teillä kunkin jäsenen asiakirja pinossa. Mikäli siihen ei ole mitään huomioita, mikäli näihin pöytäkirjoihin, niin ole mitään huomioita kokouksen loppuun mennessä, niin pidämme sitä hyväksyttynä, aivan kuten puheenjohtaja Roilin aikanakin tehtiin. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avendo sia il voto... Sitten tämän päivän esityslistasta kuulemistilaisuudessa on tulkkaus kaikilla virallisilla kielillä. Sitten meillä on pöytäkirjan hyväksyminen 10. marraskuuta. Ja tähän pätee se, mitä juuri sanoin. Eli, eli jos ei huomioita tule kokouksen loppuun mennessä, voimme sen hyväksyä. A questo punto, visto che dopo abbiamo anche il voto e altri due dossier. Sitten meillä on täällä vielä äänestys ja pari muuta asiaa tulossa, joten haluaisin heti aloittaa esittelyn, joka koskee tutkimusta, jossa käsitellään uusiutuvaa energiaa hyödyntävää eurooppalaista verkkoa. Siitä käymme myös keskustelua. Meillä on yhteensä tunti aikaa. Ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron tekijöille herra Altmannille ensimmäisenä. Kymmenen minuuttia teillä olisi puheaikaa alustustanne varten. Olkaa hyvä. Chi vuole? Perfetto. Mm. Non prende la parola il dottor Altman così come avevano previsto il nostro ordine di lavoro. Työohjelman mukaisesti ensimmäisenä puhuukin herra Brenn, Meijer. ja hän saa sitten varten 10 minuuttia. For this uh, introduction. Uh, good afternoon. The European Parliament, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minun nimeni on Anthony Brenningmeier ja kollegani on Matthias Altman. Me edustamme täällä asiantuntijoita ja esittelemme tutkimuksen, joka on teille äskettäin jaettu ja jossa esitellään kaikki keskeiset seikat. Kyseessä on Euroopan uudistuvien energianlähteiden verkko. Meille on annettu 20 minuuttia tämän esittelyyn, mutta koko tutkimus on 150 sivua pitkä. Meitä on vain kaksi. Yhteensä meitä on ollut 15 tätä tutkimusta tekemässä, joten tämä on tällainen pieni otanta vain nyt teidän edessänne. Se, kerron teille hiukan, mitä olemme täksi päiväksi valmistelleet. Ensin kerromme hiukan tutkimuksen sisällöstä, sen jälkeen keskitymme joihinkin keskeisiin tekijöihin, esimerkiksi verkon rolloutin tärkeimmät esteet, kustannushyötyanalyysi verkon laajentamisessa, yhteenkytkentä, painopistealueet ja joitakin muitakin suosituksia. Mutta aluksi ehkä yleiskatsaus koko tutkimuksen sisällöstä. Tämän tutkimuksen taustalla on, kuten epäilemättä tiedätte, se, että me pyrimme saamaan 20 prosentin uusiutuvien osuuden vuoteen 2020 mennessä ja hiilidioksidipäästöt vähenemään 80-95 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, mikä epäilymättä edellyttää muutoksia sähköverkostoon ja sen laajentamista. Ennen kaikkea vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden sisällyttäminen verkkoon on pitkän aikavälin tehtävä, joka edellyttää huomattavia investointeja Euroopan tasolla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmotella, mitkä ovat ne energia verkoston infrastruktuurihankkeet, joita tarvitaan vuoteen 2050 mennessä. Mukaan on otettava erilaiset olemassa olevat ennusteet uusiutuvien energialähteiden kehittymisestä. Meillä on erilaisia skenaarioita, eri olettamuksia. Useimmat tai kaikki näistä oikeastaan on laadittu ennen Fukushimaa. Sen jälkeen jotkin maat ovat jo ilmoittaneet muutoksista energiapolitiikassaan. Tietyssä määrin olemme myös sitä mieltä, että verkon rinnakkaisuuden ja yhteensopivuuden ongelma saattaa muuttaa näitä skenaarioita tulevaisuudessa. Vielä eräs seikka, joka meidän täytyy tarkistaa yleisesti näitä skenaarioita ja ennusteita tarkastellessa, on todettava siis, että toistaiseksi vaikuttaa siltä, että ollaan ylitetty ennustukset, eli se tilastojen osalta toistaiseksi. Me olemme myös tarkastelleet, mitkä ovat infrastruktuurin kehittämispainopistealueet, jotka on ilmoitettu, mitkä ovat infrastruktuurin kustannushyötyanalyysit ja politiikan tavoitteet, sekä myös mikä on näiden kaikkien analysoinnin hankaluus politiikan tavoitteet ja olemassa oleva lainsäädäntö EUn tasolla ja esteet, joita verkon rolloutille on. Tämän pohjalta olemme antaneet joitakin suosituksia, joita voidaan pitää hyvin kattavina, kuten tämä tutkimuskin. Ja nyt kalvo, josta aloitamme keskeiset seikat. Me olemme nimenneet tämän näin, koska olemme sitä mieltä, että jos jotakin, näiden pitäisi olla se viesti, jonka te tästä tutkimuksesta saatte yksi seikoista, siis, joka ehdottomasti pitäisi tietää tämä yksityiskohtainen kustannushyötyanalyysi infra, infrastruktuurihankkeista on tarpeen, jotta voidaan määritellä kustannushyötyjät ja mahdolliset hyödyt ja konfliktit, joita tapahtuu suhteessa EUn energiamarkkinoiden yhdentämiseen ja energiatarjonnan varmuuteen. Voimme tietysti otaksua, että kun luomme enemmän eurooppalaista verkkoinfrastruktuuria ja ennen kaikkea yhteensopivuutta, siitä syntyy vähemmän äh, jumiutumista ja sitten enemmän kauppa. On myös otettava huomioon ehkä uusi riippuvuus fossiilisten polttoaineiden sijaan. Meille on tulossa biopolttoaineet ja esimerkiksi aurinkoenergia Afrikasta. Tai sitten tuo harvinaisten maametallien tarve uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. On otettava huomioon myös se, mitä tapahtuu, kuinka verkon kehittäminen vaikuttaa hinnoitteluun. Ajan mittaan voimme nähdä erilaisia hintaeroja, mutta tähän vaikuttavat myös maantieteelliset erot. Tärkein haaste on edelleen sähkön tasapainottaminen tai ylipäätään markkinoiden tasapainottaminen. Meillä on oltava jonkinlainen takavara niin, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa hintoihin, jotka pyrkivät nousemaan, ja tähän on suhtauduttava hyvin huolellisesti. Jos tarkistelemme, tarkastelemme uuden energiainfrastruktuurin ympäristövaikutuksia, on useita eri seikkoja, joita voimme tarkastella ja palaamme niihin yksityiskohtaisemmin on otettava huomioon suhde, joka on ilmastonmuutospolitiikalla ja uusilla päästökauppamekanismeilla ja myös tuki, jota annetaan uudistuville energialähteille. Mahdolliset ristiriitaiset elementit, jotka tässä syntyvät. Me tarkastelemme erilaisia esteitä, yksityiskohtaisemmin erilaisia sosiaalisia, taloudellisia ja hallinnollisia esteitä. Ja vielä viimeisenä tarkastelemme sitä, mikä on poliittisten päättäjien rooli siinä, että varmistetaan Euroopan sähköinfrastruktuurin päivittäminen ja että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa voidaan vastata energiatavoitteisiin. Aika paljon on jo tehty valmisteluna, on hyvinkin paljon koordinointia käynnissä, mutta lisäksi tarpeen on saada koordinoinnin eh, oheen myös jonkinlaista vastuunkantoa. <clears throat> The following slides you may have... Seuraavat kalvot teille onkin ehkä jo jaettu. Periaatteessa niissä ilmaistaan tämä offshore-tuulivoiman maantieteellinen jakautuma. Se on tuo kaavio vasemmalla keskimmäisessä kaaviossa näette rantatuulivoiman, onshore tuulivoiman jakautumisen ja oikealla auringon säteily. Nämä energianlähteet ovat näitä vaihtelevia uusiutuvia energiamuotoja, koska emme aina voi ennustaa, koska niitä on mitenkin paljon saatavilla. Ja tämä tietysti johtaa myös niihin muutoksiin, joihin on suostuttava, jotta nämä kaikki voidaan integroida verkkoon. Hyvä uutinen on se, että näitä on riittämiin tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta se ei onnistu vielä tämänhetkisellä infrastruktuurilla. Muutokset liittyvät siihen, että uusiutuvat energialähteet ja nämä vaihtelevat energialähteet, uusiutuvat energialähteet eivät ole aina saatavilla siellä, missä niitä eniten tarvittaisiin, joten tarvitaan myös jonkinlaista siirtoa. On siis siirtovaatimus. Energiaa on voitava siirtää sinne, missä sitä tarvitaan, ja tämä tapahtuu kaikilla tasoilla. Nyt täytyy ottaa tämä aikakin huomioon, anteeksi vain. Tästä te näette nämä kaksi muuta uusiutuvaa energiamuotoa, geotermiset resurssit ja vesivoima mm, resurssin. Näette yhtä lailla, että nekin ovat epätasaisesti jakautuneet Eurooppaan, eli oikealla puolella olevassa kaaviossa vaaleimmat värit tarkoittavat sitä, että vesivoima on eniten saatavilla. Kuten sanoin aiemmin, kaikkein hankalinta on tasapainottaa tarjonta ja kysyntä. Meidän on puututtava näihin niin, että saamme joustavuutta syötteen säätämiseksi. Vaihduntaa ei ole pelkästään päivittäisellä, vaan myös vuoden ajan tasolla. Minkälaisia muutoksia voimme sitten odottaa? Siirtoverkon laajentaminen on hyvä vaihtoehto uusiutuvien energiamuotojen sähkön integroimiseksi. Näin voidaan jatkuvasti tasapainotella kysyntää ja tarjontaa pitkälläkin matkalla kuten jo mainittiin, mutta muita vaihtoehtoja tulisi myös ottaa huomioon, kuten esimerkiksi markkinasuunnittelun muutokset, tarjonnan, voiman tuotannon hallinta, sähkön muuntaminen loppukäyttöä varten, vastine kysyntään ja energiavarastoiminen. Energiavarastoimiseen palaamme myöhemmin. Meillä on nyt olemassa tänä päivänäkin energiavarastoimisongelmat ajatellen öljyä ja kaasua, mutta vastaisuudessa meidän pitää ratkaista jollakin tavalla uusiutuvien energialähteiden antaman energian varastoinnin ongelma. Seuraavasta kalvosta näette näitä eri vaihtoehtoja. Siellä ihan alhaalla on muuttuvan tuotannon lisääntyvä osuus ja pystysuoralla akselilla matalat ja korkeat kustannukset. Tässä yritetään antaa hiukan näkemystä siitä, tulevatko nämä kaikki vaihtoehdot yhtä aikaa käsiteltäviksi vai onko jonkinlainen vaiheittaminen lähestymistapa ja minkälaisia kustannuksia odotamme näistä syntyvän. Pitäneen sanoa vielä se, että kaikki nämä vaihtoehdot toteutuvat jo tänä päivänä muodossa tai toisessa jossakin määrin. Ja kaikki tietysti riippuu paikallisista olosuhteista. Joskus ollaan lähellä varastointimahdollisuuksia, joskus taas ei. Tarvitaankin EUn laajuinen lähestymistapa, jotta voidaan harjoittaa EUn laajuista politiikkaa myös kustannustehokkaalla tavalla. Meidän on otettava huomioon toimijoiden taloudellinen kyvykkyys ja myös niiden taloudelliset edut, joilla on vain välillinen etu ja hyöty. Toistaiseksi olen siis kertonut, mitä tästä tutkimuksesta käy ilmi. Mennäänpä nyt hiukan enemmän yksityiskohtiin. Tässä kaaviossa olemme maininneet neljä erityyppistä estettä verkon laajentamiselle rolloutille. What we have uh, identified is... Olemme havainneet, että tekniset esteet, jotka mainitaan aivan alimmaisena, ovat ne, jotka ovat ehkä pienimmän esteen muodostavia, ne ovat useimmiten hallittavissa. Nämä kolme muuta, hallinnolliset, sosiaaliset ja taloudelliset, ovat periaatteessa niitä esteitä, jotka on vielä jollakin tapaa hoidettava. Tarvitaan aika paljon poliittista tahtoa sekä EUn että kansallisvaltioiden tasolla. Me olemme päättäneet, että näiden eri oh, esteiden keskinäinen järjestys ei ole niinkään relevantti, koska kukin niistä voi olla eri tavalla merkityksellinen riippuen energiahankkeen paikallisista piirteistä, koska aika on vain vähän. Annan nyt kohta puheenvuoron Matiakselle ja osoitan teille nyt vain nämä kalvot tästä, joita meillä on talouden esteistä. Siellä on markkinoiden vääristyminen, rajat ylittävät seikat ennen kaikkea, jos on kaksi tai useampi maa mukana hankkeessa investointia lannistavat seikat. Joskus on hyvin hankalaa saada kustannuksista tuottoa takaisin ja myös yksityisen rahoituksen puute. Tässä on kyse nimenomaan hallinnollisista menettelyistä ja tulevan kehityksen epävarmoista tekijöistä. Sosiaaliset esteet liittyvät ympäristöseikkoihin, esimerkiksi lintuihin ja lepakoihin. Meillä on paljon teknisiä vaihtoehtoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi, esteiden ratkaisemiseksi. Terveyskysymyksiä ei ole vielä niinkään pohdittu. Ne pitäisi ottaa huolella huomioon, kuten myös kielteinen maisemavaikutus, siis visuaalinen vaikutus, mutta mahdollisesti myös maanomistajien maan arvon aleneminen. Hallinnollisissa esteissä ovat kansalliset säädökset, jotka joskus ovat ristiriidassa Euroopan tason lainsäädännön kanssa. Lupamenettelyt ovat edelleen erittäin pitkiä. Verkon saatavuus tai verkkoon pääsy on hyvin heikkoa ja meillä on myös ympäristövaikutusten arviointi, joka tänä päivänä kestää hyvin pitkään ja myös asettaa omat rajoituksensa sekä nielee paljon kustannuksia. Annan nyt puheenvuoron Matiakselle, joka käsittelee nämä muut elementit. Thank you, Anthony. Now I will focus um, on uh, the one hand on cost benefit analysis. Eli nyt tutkimme näitä kuluhyötyanalyysejä ja niistä seikoista, joista puhutaan nyt Euroopan tasolla näiden infrastruktuurien suhteen. Mikä on tämän kuluhyötyanalyysin etu. Muistutan teitä nyt siitä, miksi tämä on niin tärkeä aihe. Tämän tarkoituksena on ohjata investointeja ja kulun jakamista sidosryhmille. Ja tämä opastaa sitten kulujen jakamisen suhteen. Tämä ei tarkoita sitä, että päätetään sijoituksesta tai hankkeesta tai ei, vaan tämä myös auttaa tutkimaan, mikä ovat hyödyllisimmät hankkeet kulurakenteen suhteen. Tämä on tapa siis jakaa hankkeet hyötyjärjestykseen. Tämä kuluhyötyanalyysiin kattaa kaikki infrastruktuurit, mutta ei RS-integrointia. Monet teistä on kenties nähneet tämän Tämä tarkoittaa sitä, että verkkolaajentumiset tehdään, jotta jakeluvarmuutta saadaan parannettua ja jotta tämä eurooppalainen sähkömarkkina-alue saadaan integroitua. Tässä katsetaan kolmea erilaista infrastruktuuria. Tärkein näistä on verkon laajeneminen, mutta nyt puhutaan myös varastoinnista, joka liittyy laajenemisiin, laajentumisiin. Joskus verkkolaajentumista ei tarvita, mikäli varastointikykyä pystytään parantamaan. Lisäksi kysyntään vastaaminen on tärkeä elementti, kun puhutaan uudistusetuvista energialähteistä ja saattaa vähentää lisäverkon tarvetta. Lisäksi tarjonnan oheishallinta on tärkeää. On hyvä ottaa huomioon, että infrastruktuurit kestävät usein useita vuosikymmeniä, eli asioista, joita päätetään nyt, niin ne saattavat kestää yli 2050 takarajan. Lisäksi toinen aikaelementti, joka tulee ottaa huomioon, on se, että täytäntöön paneminen infrastruktuuripäätöksissä saattaa viedä useita vuosikymmeniä, eli nämä ovat pitkiä aikaväliä ja pitkiä elinikä, josta puhutaan näille infrastruktuureille. Eli puhutaan siis hyvin käytettyistä investoinneista. Kulu hyötyanalyysiin liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. Ennen kaikkea pitkän aikavälin tekijät ovat sellaisia, joita ei voida arvioida. Mikä tilanne on vuonna 2050, se on vaikea arvioida. Meillä on myös muita useita mittareita, joiden, joita on vaikea sitten arvioida pitkällä aikavälillä. Öljyn kulut, järjestelmä, turvallisuus, käyttö, varmuus ja niin edelleen. Mitä näille epävarmuustekijöille sitten tehdään, kuinka ne mitataan? Tärkeää on se, että pystyy miettimään eri skenaarioita, ei ainoastaan kahta, kolmea, vaan useita Otetaan vaikka 10-20 skenaariota ja sitten pitää arvioida, mitkä ovat hyviä investointipäätöksiä, jotka pärjäävät useissa eri skenaarioissa. On myös tärkeää, että on herkkyysanalyysiä siitä, että kaikkia mittareita muutetaan ja katsotaan, mitkä vaikuttaa eniten kuluihin ja hyötyihin päähyödyt. Tässä on pitkä lista, en puhu niistä pidempään, mutta periaatteessa tehokkuus on suurimmillaan uusiutuvan energialähteiden kanssa. Silloin käyttäminen on halvempaa ja lisäksi kilpailukyky kasvaa, lisäksi toimitusvarmuus pysyy parempana siten, että sähkötase pysyy hyvällä tasolla ja markkinat voivat paremmin ja lisäksi tämä, nämä ohjeistuotteet voivat paremmin. Sähkövarastointi paranee, lisä, mutta minun on huomioittava, että sähkö sähkön varastointikapasiteetti on Euroopassa erittäin huon heikolla tasolla verrattuna esimerkiksi mm, nestekaasun, luonnonkaasun varastointiin. Sähkön varastoiminen on paljon vaikeampaa kuin mille tahansa muulle polttoaineelle, ja varastointikyky sähkölle on Euroopassa matalalla tasolla. Viimeisenä, mutta vähimmäisempänä, niin on mahdollisuus saada uusia sähkön generoijia markkinoille, joka on tärkeä tekijä. Mitkä ovat analyysimme tulokset nykyisten sähköinfrastruktuurien suhteen Euroopassa? Useimmat analyysit osoittavat, että hyödyt ovat suuremmat kuin kulut. Tarkoituksena on kuitenkin saada käsiteltyä kaikki nämä hyödyt ja haitat. Me käytämme useita mittareita nähdäksemme, mikä on todella vahvaa ja mikä on ei niin vahva infrastruktuuri. Eli tässä puhutaan uusiutuvien energialähteiden hyödyistä, mutta nämä hyödyt eivät jakaudu tasaisesti, joten syöluotava analyysi tästä tarjoaa todelliset hyödyt kaikille sidosryhmille. Eli, eli tässä nähdään kustannushyödyt. Tässä on nämä haasteet, joita meillä on. Eli kansalliset uusiutuvien energialähteiden käyttöasteiden tavoitteet. Eli jotkut maat, Irlanti, Tanska, Kreikka, Saksa, ilmoittivat tahdosta saada suuren määrän näitä vaihtavia uusiutuvista energialähteistä tulevaa energiaa. Eli tässä on nämä absoluuttiset arvot esimerkiksi tuulivoiman suhteen, vaikka Ranskan verkko, se on suurin absoluuttinen, äh, suurimmat absoluuttiset arvot ovat Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Nämä ovat haasteita. Mitä tämä tarkoittaa sähköverkolle yleisesti ottaen? Meillä on ehdotettuja prioriteetti kohtia Euroopan komission ehdottamassa paketissa, infrastruktuuripaketissa. Nämä perustuvat, mm, perustuvat tällaiseen perä edellä lähestymistapaan. Eli jokaisessa maassa aletaan etusilleen ne, jotka koetaan tärkeimmäksi hankkeeksi ja ylhäältä alaspäin lähestymistapaa. Ei katsota Eurooppaa koko Euroopan tasolla. Mitkä tulisivat olla painopistealueet? Tällaista lähestymistapaa ei ole vielä olemassa, mutta sen suhteen ollaan menossa parempaan suuntaan. Mikäli katsotaan infrastruktuuripaketin artikla 12, 10 e-ehdotuksesta tai ohjenuorista, niin siinä näytän, että tulisi olla metodologiaa yhdenmukaistetulle EU-laajuinen kuluhyötyarviointi. Tämä on sellainen metodologia, joka astuisi voimaan sitten tämän ähm, asetuksen voimaan jälkeen se, että olisi oikeanlainen metodologia tämän asian käsittelemiseen, niin voisi hyödyttää tätä hanketta merkittävästi. Huolimatta siitä, että joitain äh, kustannushyötyanalyysiä on tehty, niin tässä on, ei ole päästy aivan optimaalille ja ne eivät ole sillä tasolla, että ne voitaisiin tieteellisesti ja poliittisesti katsottuna pitää tyydyttävällä tasolla. Verkkoa katsottaessa, niin tässä on nämä olemassa olevat yhteydet. Ja mennään seuraavalle kalvolle, jossa näkyy painopistealueet. Ja tämä olisi sitten 20 2020 vuonna tilanne suunnitelmien mukaan. On nähtävissä, että vaikka tämä näyttää intuitiivisesti siltä, että ne ovat hyviä ehdotuksia, niin tässä ei ole vielä tieteellisiä perusteita sille, että voitaisiin sanoa, ovatko ne vai eivätkö ne ole. Tutkimusvaatimukset ovat sellaiset, että meidän on mentävä perehdyttävä tähän perinpohjaisesti ja tämän on oltava koherentti eurooppalaisella tasolla ja se on tässä pääasia tässä kalvolla. Ja viimeisenä puhutaan suosituksista. Infrastruktuurit, niillä saattaa olla suuri korvattavuusaste. On useita vaihtoehtoja kaikille hankkeille, joita on ehdotettu. Ja kustannushyötyanalyysi tulisi tehdä jokaiselle, jotta saadaan Nähdään, mitkä ovat kustannushyödyllisimmät. Tämä, tähän tarvitaan pitkän aikavälin lähdistystapa, sillä tilanteessa on etelmään 2015 mennessä. Tutkimusta on parannettava, jotta on todella voimalliset keinot lähestyä tätä asiaa ja Nyt päätän esitykseni tähän. Kiitos paljon ja kollegani kanssa olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia sitten esittelijöille puheenvuoro. Correia de Campos, viisi minuuttia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu até fico entusiasmado com a... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein innostunut tästä, että saan näin monta minuuttia puheaikaa. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Tämä on oikein anteliasta. Aivan aluksi haluaisin onnitella tämän esityksen tekijöitä. Mielestäni tutkimus on hyvin tärkeä ja sen avulla voidaan helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa erityisesti ottanut huomioon tämän käytännön tutkimusosuus ja kustannushyötyanalyysi. Minulla on tässä puolisenkymmentä kysymystä teille esitettävänä. Ensinnäkin, missä määrin uskotte, että ympäristöesteet ja fyysiset esteet verkon uudistamisella maan päällä, missä määrin nämä sosiaaliset, ympäristölliset, tekniset esteet ovat tärkeitä ottaen huomioon, että maanpäällisen verkon hinta on kaksinkertainen verrattuna merelliseen verkostoon. En tiedä, mistä nämä tiedot otan, mutta tämä, tiedo, tämä tiedo, tieto on useassa lähteessä. Aikaisemmin on sanottiin neljä, nyt kaksi ja puoli niin missä määrin nämä esteet saattavat aivan todella estää tämän äh, hankkeen äh, sujuvuuden ja markkinoiden sujuvuuden. Toinen kysymys, missä määrin tämä voi tehdä tyhjäksi koko mallin. Toinen kysymys koskee energiansa talteenottamista. Me uskomme sokeasti tekniikan edistymiseen, mutta tunnamme myö, tunnustamme myös, että tällä hetkellä voimme varastoida ainoastaan vesivaroja ne maat, joilla ei ole vesivaroja varastoitavaksi. ja jotka pyrkivät monipuolistumaan energialähteitä, niillä on enemmän vaikeuksia kuin niillä mailla, joilla on sekä vesi varantoja että muita energialähteitä. Merkitsekö tämä sitä, että vuoteen 2020 mennessä saadaan aikaan teknistä kapasiteettia energian varastoimiseksi olemassa olevien mallien mukaisesti, paineilma, happi ja niin edelleen. Sitten seuraava kysymys, aurinkoenergia esityksessänne ja tässä päätelmissä, jotka luin tutkimuksestanne, näin vähän viittauksia aurinkosähköön. Tiedän, että tämä on tällä hetkellä pieni osa prosessia, mutta näyttää kuitenkin siltä, että tämä on nyt jäänyt aivan lapsipuolen asemaan. Uskotteko, että se tulee jatkossakin olemaan näin? Erityisesti kotitalous, aurinkosähköllä on vähän ympäristövaikutuksia. Miten vastaatte toistuvan kritiikkiin maissamme, joka koskee sitä, että, että tämä kuulostaa kyllä kauniilta, mutta loppu kuluttaja sitten joutuu maksamaan investoinnit uudistuviin energialähteisiin ja investoinnit ovat todella suuria. Tunnen näitä vasta-argumentteja. Eli kaikki energia, in, loppujen lopuksi jäävät kuluttajan maksettaviksi ennen tai myöhemmin. Mutta näinhän se on aina ollut. Haluaisin, että annoit, antaisitte vähän omaperäisemmän vastauksen tähän kysymykseen. Sitten kustannusanalyyseistä. Ottaen huomioon sen, kuinka vaikeaa tätä on valvoa Oletteko sitä mieltä, että teidän käyttämänne menettely, kun olette vertailleet eri vaihtoehtoja, olisi sellainen, jota voitaisiin käyttää myös tulevia sovellutuksia tai muiden hankkeiden arviointia varten, vai oletteko sitä mieltä, että olisi tehtävä muutoksia tähän malliin? Mikä on tämän kontribuution voima? Uskotteko, että sitä voidaan käyttää vai luuletteko, että tulevaisuudessa tarvitaan vielä luovuutta? Kiitoksia. Kiitoksia Corrida de Campos. Hän on energia asetuksenne esittelijä. Sitten kaksi minuuttia annan puheenvuoron puheenvuoroa pyytäneille pu- kollegoille. Viisi puhujaa. Jado ensimmäisenä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia alustajille. Mainitsitte mielestäni yhden erittäin tärkeän asian. Olemme nyt todellakin neuvottelemassa uudesta asetuksesta ja toivomme, että sen kautta saataisiin yhteiset kriteerit. Mainitsitte kustannushyötyanalyysejä ja muita, jotka tähän niihin pitäisi liittyä myös yhteistä etua edustavia hankkeita. Ongelmana on se, että näiden hankkeiden tunnistamiseen li- äh, niiden pohjana ovat vain kansalliset hankkeet. Eikö voitaisi ajatella sellaista prosessia, jossa sitten kun kriteerit, indikaattorit ja analyysit on määritelty, voitaisiin kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja sanoa, että tämän 27 kansallisen suunnitelman yhteissoppa ei ehkä tee kovin hyvää yhteistä äh, suunnitelmaa. Nyt olemme umpikujassa, koska vaarana on se, että valitsemme sellaisia yhteisen edun hankkeita, jotka itse asiassa olet vain, ovat vain hankkeita, jotka ovat yhden kansan tai mahdollisesti kahden maan intressien mukaisesti, ja näin menetetään kokonaan eurooppalainen intressi. Sanoitte kuitenkin, että on kiireellistä investoida in, in, energiainfrastruktuureihin, ja summat ovat suuria, hyvinkin suuria, joten pitäisi ehkä jollakin tavalla pohtia, miten näistä kansallisista suunnitelmista päästäisiin toisella tavalla eteenpäin. Kiitoksia. Päätän tähän puhujan listan. Täällä on vielä kahdeksan Muuten emme enää ehti vastauksia kuunnella. Albertini. Inti. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä kysymykseni ei ehkä ole ihan tätä asiaa. Jos näin on, niin pyydän anteeksi. Mutta sain tämän tutkimuksen vasta täällä tänään, kun tulin tänne valiokunnan kokoukseen. Teidän tavoitteena ne on käsitellä mahdollisimman tehokkaasti erityisesti energian tuotantoa ja myös sen jakelua kun kyseessä on uudistuvista lähteistä saatu energia. Olette käsitelleet näitä klassisia energialähteitä, tuuli, aurinko, vesi ja geotermia, siis maalämpö. Olen ollut kaupungin johtajana yhdeksän vuotta Milanon kaupungissa ja tuolla kaikkein uudistuvimpia energialähteitä, jotka ovat olleet nousussa joka vuosi, ovat nämä jätteet, joita kasaantuu kaikkiin kaupunkeihin Euroopassa. 80 prosenttia Euroopan väestöstä asuu kaupungeissa. Ja näin ollen, kun täällä käsitellään uudistuvia, jätte, uudistuvia energialähteitä, olisi pidettävä äh, tässä huomiossa myös jätteitä, jotka asianmukaisesti käsiteltynä ja, ja asianmukaisessa polttoonlaitoksista voitaisiin, niin ne ovat ympäristön ja talouden kannalta asianmukaisesti käsitelty, ottaen huomioon myös nämä käsittelykustannukset niin, niin tämä pitäisi olla paljon taloudellisempaa ja uudistuvampaa kuin nämä muut niin sanotut klassiset uudistuvat energialähteet. Kymmenen vuoden kuluessa uskon, että tätä argumenttia on pohdittava. Jos teitä ei ole sitä vielä kysytty, niin haluaisin, että käsittelisitte sitä nyt ja pyytäisin puheenjohtaja äh, pyytämään erityistä tutkimusta tästä aiheesta. Sitten vielä viimeinen kommentti. Jotkut äh, tiet miehet ovat sitä mieltä, että tulevat ydinvoimalat, jossa käytetään uutta tekniikkaa ja jo kymmenen vuoden päästä niitä varmaan on käytössä, voi, siellä voitaisiin käyttää meren uraania. Ja tuossa vaiheessa ydinvoimasta voisi tulla uudistuva energialähte. Voisitteko tätäkin harkita? Ja anteeksi, jos ylittiin puheaikani. Merkis. Kiitoksia sitten edustaja Merkis. Okay. Mr. Prodi. Herra Prodi. Presidente, eh, mi scuso, ma io ne ho preso... Kiitoksia, pahoittelen, mutta sain tämän tutkimuksen vasta nyt käsini. Niin Mielestäni siitä puuttuu yksi seikka, jota minä pidän aivan keskeisenä. Nämä superverkostot, eli nämä korkean jännitteen verkot, joissa on hävikkiä, joka on hyvin suurta verrattuna muihin. Tämä tilanne muuttaa täysin tilannetta, koska jos on tällaiset keskuslinjat, verkot näiden kautta voidaan saada kompensaatiota aikaan uudistuvissa energialähteissä. Voidaan saada kompensointia aikaan tilastollisesti. Toiseksi minun mielestäni vielä parempi ratkaisu varastoinnin suhteen olisi se, että käytettäisiin sitä, mitä nyt jo käytetään, eli tätä vesivoimaa käytettäisiin tuulivoiman tukielementtinä niin, että saattaisiin energiaa kaiken arvokkaammassa muodossa käyttöön, eli sähkön muodossa. Olisi tärkeää myös pitää mielessä se, kuinka kollega Albertinin puheenvuoron pohjalta voitaisiin käyttää biomassaa josta saadaan vetyä, jota taas voidaan varastoida. Sähköä voidaan siitä sitten, sähköä ei voida muuten, ei siis siis sähköä, vaan tätä vetyä. Olen Mr. Kelly. Kiitoksia sitten edustaja Kelly. Uh, thank you very much and to the presenters. Uh, Kiitos paljon esityksestä. Tämä oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen esitelmä. Haluaisin nostaa sille kaksi kohtaa. Ensinnäkin se, että katsotaan pidemmälle kuin 2020. Se on erittäin pätevä kommentti. Nyt olemme jo vuodessa 2012. Ja kun saamme kaiken, kaikki hankkeet käyntiin, niin ollaan jo aika pitkällä. Ja toiseksi haluaisin kuulla, mikäli mahdollista, energian varastoinnista ja siitä, kuinka tämän parantaminen voisi muokata tätä koko strategiaa. Myös mielenkiintoinen kohta, jonka nostitte esille, on tämä ylhäältä alaspäin lähestymistapa ja kuinka tämä vaikuttaisi tähän näihin asioihin, joista te puhuitte, ennen kaikkea näihin hallinnollisiin ongelmiin, jotka te nostitte esille. Eli kuinka eurooppalainen lähestymistapa voisi vaikuttaa tähän paikallisen lähestymistavan suhteen sijaan. Ja lisäksi ollaan jo lähestymässä tätä äh, muun muassa äh, tämän fiskaalin, fiskaaliasioissa. Tämä teidän mainitsemaa, tai kuinka näkisitte, että ydinvoimatutkimus voisi vaikuttaa tähän muun muassa Venäjä etenee erittäin nopeasti tällä alalla. Grazie. Turmes. Kiitoksia sitten Turmes. Grazie, presidente. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. So I, I want to... Haluan ottaa esille tätä asiaa, miten päästään – koordinoituun verkkosuunnitteluun ylhäältä alas ja alhaalta ylös on olemassa välitön seikka, jota voitaisiin käsitellä myös Korea de Camposin kohdalla. Eli nykyään on hyvin hankala saada tietoja sähkövirtojen kulkemisesta, koska kukin siirtojärjestelmäoperaattori pitää tiedot itsellään. jos saisimme enemmän koordinointia edes alueellisella tasolla siirtoverkko-operaattorien välille, ja ehkä meillä voisi olla jonkinlaisia koordinointikeskuksia, joihin kaikki tämä tieto kerättäisiin. Näin saisimme lisää tietoa, lisää dataa, jota voitaisiin hyödyttää suunnittelun perustana. On kaksi tai yksi toinenkin seikka, jonka haluaisin tuoda korostetusti esille. Joitakin kuukausia sitten työskentelin sellaisen hankkeen parissa, jonka nimi on Helios. Ajatuksena oli rakentaa Kreikkaan tietyssä määrin saksalaisella rahalla suuren kokoluokan PV. Tällä hetkellä se on aurinkosähkölaitos on edullisempi Kreikassa kuin Bayerissa. Kun ajatellaan valon hajontaa, se on sellainen, että niin kauan kuin Kreikalla on huomattava hajonta verrattuna Saksaan, aurinkosähkö muodostuu Kreikassa hyödynnettynä paljon kalliimmaksi rakentaa infrastruktuuriltaan kuin Saksassa. Ja sama pätee myös näihin verkkoinvestointeihin. Jos nyt investoi Irlannin verkkoon, se on hyvin kallista, koska kyseessä on valtioomisteinen yhtiö, jonka on lainattava pääomamarkkinoilta samalla hintaa kuin hallituskin. Eikö meidän pitäisi korostaa enemmän sellaisia välineitä kuin Euroopan investointipankki, jotta saataisiin pääomakustannukset alemmas ennen kaikkea niiden maiden kohdalla, jotka maksavat tänä päivänä huomattavia pääomakustannuksia. Kiitoksia. Grazie, Turmes Cochet. Kiitoksia, Turmes sitten Cochet. Merci, Madame la Présidente. Euh... Kiitoksia, puheenjohtaja. En kuullut äh, alustajien puhuvan tasapainosta koskien uudistuvan energian sähkön tuottajien koosta ja Euroopan verkoston topologiasta. No tietenkin näiden välillä on suhde. Jos ajattelette uudistuvat energialähteet, tulevat suurista tuotantolaitoksista, uusiutuvan energian tuotantolaitoksista, niin sitten tulee varmaankin hyvin korkea jänni, suuren korkean, suurin jännitteisen verkon yhdistämät verkostot, josta ajatellaan niin kuin ystävämme Rifkin ja ajatellaan, että kussakin talossa, rakennuksessa, korttelissa tai jokaisessa sähköautossa on tällainen pieni tuotantoyksikkö, jolloin on miljoonia ja miljoonia hyvin pieniä energialähteitä, niin tässä tapauksessa itse verkostokaan ei ole ollenkaan samantyyppinen muodoltaan kuin jos kyseessä ovat suuret voimalat, jotka yhdistävät. Joten mikä on teidän hypoteesinne vuoteen 2050 mennessä? Tai puhun tässä nyt todella sähkön tuotannon lähteistä. Uskotteko hyvin hajautettuihin pieniin Eh, energialähteisiin vai suuriin voimaloihin, ja tässä tapauksessa verkosto on aivan toisenlainen. Sitten vielä pieni tarina, jonka haluaisin kertoa. No, olin aikaisemmin Ranskan kansalliskokouksessa ja siellä oli tietenkin äh, joskus se sähkövirran kulku vaikeuksia ja yksi kollegamme sanoi joitakin vuosia sitten, että olemme kyllästyneet näihin äh, hankkeisiin suurten verkostojen kanssa, koska ei kuitenkaan mukaan voida noudattaa Kirsofin lakeja, on siis äänestettävä toisenlaiset lait voimaan. Grazie, la parola a Mazes Kiitoksia sitten Mazzez Komis. Viimeinen puheenvuoro ja sen jälkeen viisi, puhe, viisi minuuttia esittelijälle. Hvala lipa, gospa predsednica. Zahvaljujem se za tako potrebno. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sydämellisesti näin tärkeästä ja tarpeellisesta analyysistä ja katsauksesta tulevaisuuteen. Teknologia ja tekniikka ovat jo kehittyneet varsin pitkälle, eli me voisimme tehdä tämän kaiken jo nyt, saati sitten vuonna 2050. Siksi suurimmat virheet ja esteet mielestäni ovat juuri sosiaalisia esteitä. Miten me poliitikkoina voisimme saada ihmiset vakuuttumaan siitä, että he eh, saisivat terveemmän planeetan, jos käyttäisimme uusiutuvia energialähteitä, jotta voitaisiin myös hyödyntää tätä mahdollisuutta uusien työpaikkojen syntymisessä, sillä uusiutuvat energialähteet tarjoavat mahdollisuuksia uusiin työpaikkoihin ja mahdollisuuksia PK-yrityksille. Kiitoksia. Grazie. La Commissione desidera intervenire. Kiitoksia. Haluanko komissio käyttää puheenvuoron? No. no. Allora do la parola per una breve replica. Annan siis puheenvuoron lyhyitä vastauksia varten kahdelle esittelijälle. Me ensinnäkin taikka kahdelle alustajallemme. Niin Brennick Meijer ensimmäisenä. Thank you very much for this uh, long and very interesting um, list of... Kiitokset. Questions that... Kiitos paljon. On mukava nähdä, että näin paljon kysymyksiä heräsi tästä meidän esitelmästä. Kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä ja sen integraatiosta, niin tässä on erittäin pitkä yhtälö, johon liittyy paljon eri muuttuja ja monet kysymykset, jotka tässä nousivat esille, niin koskevat näitä kaikkia eri muuttoja, joiden avulla pyrimme löytämään oikean ratkaisun. On tärkeää alleviivata, että suositus uudelle tutkimukselle ja tieteelliselle keskustelulle niin on erittäin tärkeä johtopäätös, jonka me tästä meidän tutkimuksesta vedimme. Haluaisin puhua näistä rajoista. Voiko tämä olla hyöty vai onko se haittaa? Tämä on tärkeä kysymys, kuten myös tämä viimeinen kysymys, joka nostettiin esille, niin vei tähän suuntaan. Eli, eli ovatko nämä rajat sitten esteitä vai voidaanko nämä esteet voittaa? Tämä tarvitsee poliittista tahtoa, että ne voidaan voittaa ja tämä vaatii myös omistautumista ja tutkimusta, jotta tästä päästään eteenpäin sosiaalinen hyväksyminen on myös erittäin tärkeä, ja mikäli pystymme selvittämään tämän hyödyt kaikille sosiaalisille kumppaneille, niin sitten tämä voi johtaa uusiin kehityksiin. Haluaisin antaa puheenvuoron Matiakselle, joka vastaa muutamaan kysymykseen. Minä yritän vastata kolmeen kysymysryhmään. Yksi koski varastointia, toinen koski verkkoinvestointeja ja kolmas koski uusiutuvia energialähteitä sellaisenaan. Kenties aloitamme uusiutuvista energialähteistä. Kysymys kuului, eikö meidän pitäisi tutkia jätteitä uusiutuvan energialähteenä? Jätteet ovat 40 prosenttisesti uusiutuvia energialähteitä ja 60 prosenttisesti fossiilinen energialähde. Jätteet ovat kuitenkin pieni murto-osa, vaikka kaikki kotitalouksien jätteet ja muut jätteet käytetään sen sähkötuotantoon, niin se edustaa siis silti erittäin pientä murtoosaa sähkökulutuksesta. Uusiutuvat energialähteet, muut energialähteet ovat kenties tärkein kvantitatiivisesti katsottuna. Kysymys esitettiin myös siitä, pitäisikö tutkia muita energialähteitä, sillä ne ovat halvempia, ja ketkä loppujen lopuksi vastaavat näistä, niin sehän on kuluttaja. Kun katsotaan kulukehityksiä, niin uusiutuvat energialähteet ovat yhä halvempia ja se on jopa halventunut useita kymmenen prosenttia vuosittain. Tällä hetkellä ollaan jo sellaisella tasolla, joka tekee tästä erittäin houkuttelevan kotitalouksille. Ja tämä on, nyt puhutaan tästä aurinko niin tämä on jo entistä houkuttelevampi vaihtoehto ja tulee olemaan yhä houkuttelevampi muutaman vuoden kuluttua. Eli uusiutuvilla energialähteillä on todellakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se mahdollisuus, että ne tulevat alentamaan näitä energian hintoja. Ja kysymys verkko, sähköverkkoinvestoinneista. No, korostimme meidän esitelmässä että ylhäältä alaspäin lähestymistapa olisi erittäin tärkeä. Ja tähän liittyy kuitenkin yksi poikkeus. Meidän analyysi ei pidä sisällään perinpohjaista lähestymistapaa tähän infrastruktuuripakettiin. Me saimme tämän päätöksen lokakuun puolivälissä ennen kuin tämä infrapakettiehdotus tuli. On tärkeää, että tutkitaan, mitä tämä infrastruktuuripaketti pitää sisällään. Me nostimme tässä analyysissamme esille, että tämä, tähän, tätä ei analysoida perinpohjaisesti, niin me olimme sitä mieltä, että tässä ei ole vielä tarpeeksi ylhäältä alaspäin tehtyä analyysiä, joita voisi käyttää hyödyksi. Viimeinen kysymys koski sähkön varastointia. Onko se tämä verkkolaajenemisten pikkoveli? Kyllä, monissa tilanteessa sähköverkkolaajenemiset ovat edullisempia, ovat edullisempi vaihtoehto kuin varastoiminen, mutta varastoinnin kehittyminen saattaa olla nopeampaa ja halvempaa paikallisilla, paikallisella tasolla ennen kaikkea silloin, kun jakeluverkostoista on kyse. Tämä eli houkuttelevin vaihtoehto varastoinnin suhteen on se, että voidaan korvata muutoin välttämättömät verkkolaajenemiset, ja tämä koskee keskipitkä aikaväliä 10-5 vuoden aikaharkasta puhutaan. Paikallistasolla tämä on houkutteleva vaihtoehto suuremmalla mittakaavalla, jos haluaa tehdä, eli, ja vety mainittiin keskipitkän aikavälin varastoimisvaihtoehtona, niin sähkön varastointi voi tapahtua ainoastaan kemiallisessa muodossa, joko vetyn tai synteettisten vetypohjaisten luonnonkaasujen parissa, jotka kaikki ovat peräisin uusiutuvista energialähteistä. Varastointi siis on aihe, joka vaatii erittäin paljon teknologista kehitystä ja ennen kaikkea sähkön suhteen sillä on useita haittoja, muun muassa kulu, kulut. Kiitos. Bene, ringraziamo i due relatori.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 Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on teille yksi kysymys. Osallistuin tähän erittäin kiinnostavaan keskusteluun ja on, haluaisin kiittää siitä, että meitä on pidetty ajan tasalla. Haluaisin kysyä, käännetäänkö tämä erittäin hyvä asiakirja, joka meillä on jaettu jäsenten äidinkielelle? traducción. Le peuple. No si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo a disposizione dei colleghi. Grazie. Voitte olla varma, että jos se käännetään, niin se jaetaan kaikille kollegoille. Nyt siirrymme äänestämään. Kollega Chichesterin mietintö. Aiheena on Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto. Before the start the voting, I'd, uh, Mike, I want to add that when it comes to the voting list on... Haluaisin lisätä, että ennen kuin äänestämme niin tästä äänestysluettelusta mm, äh, koskien äh, verotusta ja sähköä, 102, äh, 3 ja 4, niistä pitäisi äänestää lisäyksenä 102. Amendment 103 and 104. Uh, when it... Tarkistukset 103 ja 104, siis verotusdirektiivin osalta, niistä äänestetään lisäyksenä 102. Quando arriveremo al voto? Niin, kunhan tähän asti pääsemme. Kiitoksia. Passiamo al voto. No niin, nyt aloitamme äänestyksen. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Artikla 4, 57, tarkistus noin 57 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Artikla 6, tarkistus 210 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Artikla 7, tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Artikla 7, tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 213 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty Tarkistus 76 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 214 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 77. Täällä meillä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 110 kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten Yhdessä äänestämme 228, 229, 230 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6. Olkaa hyvä. Madame la Présidente, sur euh, l'amendement 6... tarkistus, kompromissitarkistus 6, tähän haluaisimme erillisen tarkastuksen 3a, tämä virasto, jonka pitäisi olla Kreetalla, henkilöstö kuitenkin saattaa olla Ateenassa. Haluaisimme erottaa tästä erilleen toisen rivin tästä kohdasta. Koska jos sitoudumme siihen, että virasto sijoitetaan Kreetalle, niin olisi aika ihmeellistä, että osa henkilöstöstä kuitenkin voi olla Kreikassa, Atenassa. Voimme siis kohta kohdalta äänestyksen. Ma sull'emento, sul voto di compromesso non posso... Kompromissitarkistuksen emme voi hyväksyä kohta kohdalta äänestyksiä, olen pahoillani ellette sitten kaikki ole yhtä mieltä. Ei tämä ole mahdollista. Tämä pyyntö olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 A puolesta vastaan tyhjä hylätty tarkistamme, jos haluatte. Seta. Sept A. A. Kompromissi 7 A. Koneellinen tarkistus. Voto chiusa. Äänestys päättyy. Fora. Le vote de madame. Niin, allora, voto chiuso. Eh, respinto. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 7b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 135 vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta Johdan viite 27. Ja puheenjohtaja pyytää anteeksi. Jätimme tätä yhden välistä. 17. Tarkistus 17. Chichester puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Kaksikymmentä. Tarkistus 11. Libe puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Emendamento 23. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 8. Tarkistus 27. Puol- puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten, olkaa hyvä. We voted amendment. Olemmeko me äänestäneet tarkistuksista 26 ja 151? Nehän ovat identtisiä. Äänestettiinkö niistä? Okei. Okay, okay. Niistä äänestettiin yhdessä. Tukeva, joo. Se, vielä muuttaa siinä. Kyllä, niistä äänestettiin yhdessä. Sitten 154, 155 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 156 puolesta. Contrari. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan hyväksytty. Chairman, surely uh, 125 uh, Varmastikin 152 raukea. 125 raukea. Anteeksi, ihan totta. Ykkönenhän hylättiin selvä. Finale per appello nominale. Äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Il voto è... Siamo a posto? Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Kohta. Äänestys päättyy nyt. Hyvä. Onnittelut. 51 puolesta, kolme vasta ääntä. 50. 52 puolesta, kolme vastaääntä ja yksi tyhjä. Erittäin hyvä, kiitoksia. Herra Chichester. Thank you, Madam Chairman. Uh, and first of all, can I thank colleagues for a... Kiitos. Kiitän kollegoja suivasta äänestyksestä. Olen tyytyväinen tuloksesta. Kuitenkin minä pyydän, että lykätään äänestystä, jotta saadaan lisää ääntä, jotta voimme keskustella komission ja neuvoston kanssa. Joten haluaisin lykätä lainsäädäntöpäätöslauselman äänestystä. Bene. Abbiamo terminato. Passiamo... No niin, olemme päättäneet tämän, olemme yhtä mieltä tästä, eikö vaan? No, tutti, tutti sono d'accordo. Che va testa sta mieltä. Minun mielestäni tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta pitäisi äänestää. Sekretariato dice... Sihteeristö sanoo, että ei tarvitse, joten lykkäämme tätä. Kiitoksia kollegat Chichester. Sitten menemme esityslistan seuraavaan kohtaan. Kohta kuusi. Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen. Ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen. Valmistelijana Kristina Gutierrez Cortines. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se, kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 18 puolesta 17. Tarkistus 17. Tarkistamme. Voto chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30, hy, hy, hyväksytty korjaa puheenjohtaja 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme. Check sul 33. Tarkistus 33, koneellinen tarkistus. Vote chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta 18 vastaan. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan 38 tarkistamme koneellisesti. Mutta kiusa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 26 vastaan hylätty. Hyvä. Pahoittelen. Tämä on 38 sitten. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys nimen huutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 52 puolesta, neljä tyhjää. Sitten menemme eteenpäin. Okei, okay terzo voto che abbiamo disputato. Kolmas äänestyksemme tässä luonnon pääoma elämämme turvaajana luonnon monimuotoisuutta koskeva eu strategia vuoteen 2020. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 tarkistamme koneellisesti. Voto chiuso. Äänestys päättyy. 41 vastaan, 14 puolesta hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmekymmentä yksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. 54 puolesta, 55 puolesta, yksi tyhjä. Kiitoksia. Seuraavana Seuraava kohta. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityisiin lääkinnällisen tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Robert on puuten puheenvuoro. The rapporteur, Mr. Takula, I would... Kiitoksia. Kiitoksia herra Takulan puolesta. Haluaisin nostaa esille muutamia kommentteja varjoesittelyiden kanssa ollaan sovittu, että puhutaan blokki A, maito ja sitten B, muut ravinteet. On sitä mieltä, että nämä olisi hyvä käsitellä ENVI-valiokunnassa, joka on vastuussa julkisesta terveydestä, niin siksi esittelijä pyytää tämä hylätään ja sitten muistio selvitetään tämä asia ja pyydetään, että Envi-valiokunta sitten tarkoin analysoi nämä tärkeät asiat. Kiitos. Grazie al collega Rode, poi li troviamo i voti in blocco in fondo. Kiitoksia, nämä löytyvät täältä. Sitten aloitamme tarkistuksesta 53. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme 56. Voto è chiusa. Äänestys päättyy. 34 a favore, 18 contrari. 34 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 59 neljä osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljäs osa puolesta Sitten ei äänestetäkään tästä enempää. Kokonaan hylätty 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, vastaan tyhjä, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 raukeaa, 89 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 22 kolmessa osassa, neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Näin ollen kolme muuta osaa raukeavat. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 25 puolesta 24 tarkistamme. Äänestys alkaa. Mutta kiusa päättyy. 28 puolesta, 25 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 24 siis hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 2 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 31 puolesta, vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena tämä kokonaisuus A puolesta vastaan. Enpä tiedä, tarkistamme koneellisesti. Kokonaisuus A, äänestys alkaa. Voto chiusa. Äänestys päättyy. Voto chiusa. 28 favore, 28 puolesta, 27 vastaan aivan perusteltu epäilys tässä hyväksytty. Sitten kokonaisuus kolme puolesta vastaan ty, hylätty. Tarkistamme kokonaisuuden B. Äänestys alkaa. Aperto il voto sul... Aperto il voto. Apriamo il voto. Block B, voto aperto. Kokonaisuus B, äänestys on käynnissä ja äänestys päättyy. Puolesta 22, 33 vastaan. Hylätty. Sitten numero seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Voto chiuso. Äänestys päättyy. 42 a favore. 42 puolesta 11 vastaan. Hyväksytty. Perfetto. Ultimo voto. Viimeinen äänestys. Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisen kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin muuttaminen. Eh, Madame Usko, Rova Usko halusi täällä sanoa jotakin. No. Eipä halunnutkaan. I wanted to say that when... Niin, kiitoksia. Halusin sanoa, että tarkistuksessa, missäs me nyt olemmekaan, 100 103 ja 104. Niistä pitäisi äänestää lisäyksinä niin, että ne eivät raukea, vaan ne ovat siis lisäyksiä. Thank you. Kiitos. Selvä sihteeristö ilmoittaa minulle, että tämä jo havaittiinkin. Tarkistus 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Hei hetkinen, 44, kun 43 hylättiin. 44 siis puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 45 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 46 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hylätty hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta 53 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Olit aivan oikeassa. 25 puolesta 30 vastaan hylätty. Tarkistus numero 53. 53 hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 54. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. Viisikymmentäviisi, viisikymmentäkuusi. Nämä ovat identtiset puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 5. Äh, anteeksi. Travolta. 55. 55. Tarkistamme. Äänestys päättyy. 34 vast- puolesta, 20 vastaan, aivan kuten aikaisemminkin. Seuraavaksi 55 ja 56 puolesta vastaan. Ei, ei. Mendamento 5. Tarkistus 5. Il 5. Siis 5. Ja 60. Identiset puolesta. Vastaan. Tyhjiä. No nyt en oikein saanut selvää, ette nosta käsiä oikein kunnolla. Tarkistamme koneellisesti. 5 ja 60. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 19 vastaan. Vähän käsiä ylhäällä. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 6 ja 62 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 ja 64 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjä ylätty. Myös 72, sitä on äänestettävä, koska yhdeksän hylättiin. 72 siis puolesta vastaan tyhjä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 90 ja 91 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 90 91. Voto Kiusa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 34 vastaan. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 ja 97 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 98 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta. Olkaa hyvä. Sorry, miss. Um, uh, on request... Anteeksi. Ulfskogin pyyntöön totesitte, että kyllä äänestetään. Kuusi. Niin, aivan totta. Näinhän sihteeristö oli jo tämän ennakoinutkin. Allora il 103. 103 ja 104. Äänestämme niistä. Lisäyksen 103, lisäyksen 102 ja 104 myös lisäyksenä. 102 olemme ja äänestäneet vai? Nyt äänestämme 103, lisäyksen 102 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten 104 lisäyksenä 103, vai kuinka se nyt olikaan. Ah, bene, votiamo 104 lisäyksenä puolesta vastaan. Ty, hylätty. Tarkistamme. Should Allora il voto è chiuso. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 25 vastaan. Per cui passa il... 92. No, 92 on oublié. No, 92 on oublié. 92? Sì. No, no, Perfetto. Allora questo è... Hyvä. Sihteeristö ilmoittaa minulle, että unohdin, taikka se oli lomalta listalta niin poistettu. Tarkistus 92. Pyydän anteeksi. Meidän on nyt äänestettävä tarkistuksesta 92. 92 siis puolesta vastaan tyhjä hyväksyt hyväksytty nostettujen käsien perusteella. 105 seuraavana. Tarkistamme minkä? 92 ko? 92 bene, check sul 92. Selvä, 92 koneäänestys alkaa. Voto chiuso. Ja päättyy. 28 puolesta, 22 vastaan kohtaan. Sitten 105. 105, eccolo qua, a favore. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 106 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 108 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 109 puolesta 107, puheenjohtaja korjaa. 107 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Satakahdeksan nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ei siis nimeen huutoäänestys, vaan koneellinen tarkistus vaan pyynnöstä. 108. Äänestys päättyy. 29 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 112 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten 114 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten johdatusakappaleet 13 äh, puolesta tarkistusta pyydetty 114. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Stazione chiusa. Ja päättyy. 32 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Kiitoksia. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 2 ja 20 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 2 ja 20. Äänestys päättyy. 29 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Ei enää näitä vain 23. Sitten seuraavana 27 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 32. Äänestys päättyy. EPPllä yksi ylimääräinen. En äänestä itse. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 25 vastaan. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 34 pu- puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys on käynnissä ja päättyy. 26 puolesta, 26 vastaan. Hylätty. Kolmekymmentäkuusi, äh, viisi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 35. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Olkaa hyvä. Mutta kiusa. päättyy hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjiä Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Sitten koneellisena nimenhuutoäänestyksenä koko mietintö. Bene, il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hetkinen kohta. No niin, äänestys päättyy. 27 favor. 27 puolesta, 25 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Aina voto è terminato. Äänestys on nyt päättynyt. Jos haluatte lähteä salista, niin tehkää se, niin siirrymme sitten eteenpäin. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare. Pidämme viiden minuutin tauon niin, että voitte poistua salista, jos haluatte. Bene, allora passiamo al punto numero 10 all'ordine del giorno. Sitten esityslistan kohtaan 10. Energian alalla tehtyjään jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskeva tietojen vaihto mekanismi. Questo dibattito sono previsti 45 minuti. Tätä keskustelua varten meillä on 45 minuuttia varattu. Tähän on jätetty 112 tarkistusta, suurin osa englanniksi, mutta käännökset ovat kyllä käytettävissä. Olemme jo käyneet ensimmäisen keskustelun tästä ensimmäis- viime kokouksessamme. Nyt antaisin puheenvuoron esittelijä Karinsille koskien näitä jätettyjä tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Yritän puhua tästä lyhyesti. Itse asiassa minua kiinnostaa enemmänkin kuulla, mitä kollegoillani on sanottava. En niinkään ole kiinnostunut kuulemaan enää omaa näkemystäni. Ensinnäkin suuret kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Monet niistä olivat mielenkiintoisia, jotkut vähän hämmentäviä. Tärkeimpänä seikkana haluaisin todeta, että minusta tämä lainsäädäntö on hyvin tärkeää. On tärkeää saada tämä parlamentissa läpi. Minusta me tarvitsemme Euroopassa roolin komissiolle niin, että päästään hallitusten välisiin sopimuksiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, kun ne ovat energian tuottajia on huolehdittava siitä, että nämä ovat myös EU-lainsäädännön mukaisia. Se on tässä yleisenä tavoitteena, mutta toissijaisena tavoitteena on se, että Eurooppa loisi jotakin sen kaltaista kuin yhteinen ääni tai yhteinen lähestymistapa energiaan neuvotteluissa. Siitä olisi äärimmäisen paljon hyötyä kaikille EU-kuluttajille. Vaikuttaa aivan selvältä, että meillä on jonkin verran vastustusta tietyistä jäsenvaltioista. Monet vastustavat tätä lainsäädäntöä kokonaisuutena, ennen kaikkea mahdollisia pakollisia elementtejä. Minusta onkin siksi hyvin tärkeää, että meillä parlamenttina on mahdollisimman yhtenäinen ääni, jotta me saamme mahdollisimman paljon voimaa näkemykseemme neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa. Minulla on pari kommenttia. Toinen niistä oikeastaan on kysymys, joka liittyy eh, tehtyihin muutosehdotuksiin. Ensinnäkin näiden kauppaneuvottelujen luonne. Kun lukee näitä eri tarkistuksia, niin havaitsee, että siellä on oikeastaan kaksi eri puolta koko argumenttiin. Joissakin tarkistuksissa sanotaan, että yhteenkään kaupalliseen sopimukseen ei pitäisi viitata. Yhtään sellaista ei pitäisi tähän sisällyttää, vaikka ne olisivat osa hallitusten välisiä sopimuksia. Toiset taas sanovat, ettei pitäisi ottaa pelkästään niitä huomioon, vaan myös kaupalliset sopimukset. Minä ehdotan jotakin, joka on ikään kuin keskitien ratkaisu, että otamme huomioon, mitä komissiosta on tulossa. Lainsäädäntöä, joka todella koskee hallitusten välisiä sopimuksia. Niitä kaupallisten sopimusten aspekteja, joihin hallitusten välisissä sopimuksissa suoraan viitataan. Ne voisivat siis olla komission alaisia. Uskoakseni artiklassa seitsemän juuri käsitellään luottamuksellisuutta. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että tähän lainsäädäntöön saadaan selkeä sanamuoto, jossa sanotaan, että kun komissiolle esitetään tietoja arvioitavaksi. Nämä tiedot jäävät luottamuksellisiksi, jos jäsenvaltio niin pyytää, eikä niitä välitetä muille jäsenvaltioille. Eli komissio on se eh, erotuomari, joka vahtii näiden eri tekijöiden yhteensopivuutta EU-lainsäädännön kanssa ja kaupallisia tietoja, eh, luottamuksellisia sellaisia, ei välitetä muille jäsenvaltioille. Tämä on minun ehdotukseni, tämä on kommentti, joka on tullut molemmin puolin eri näkökulmista. Ja toinen toissijainen seikka, jonka haluaisin ottaa esille, 112, 114 ja 16. Niissä puhutaan siitä, että otetaanko mukaan viittaa viittaus investointisopimuksiin vai ei. Kun nyt luemme tätä lainsäädäntöä ja näitä tarkistuksia, niin minua kyllä niissä hämmästyttää ei niinkään se, onko tämä hyvä ajatus, vaan kuuluuko tämä asia ollenkaan tähän lainsäädäntöön. Olen kuullut myös komission edustajia. Ja minun ymmärtääkseni komissio ei oikein pidä tarpeellisena saada investointisopimuksia tähän erityiseen lainsäädäntöön. Komissio on sitä mieltä, että investointisopimukset on katettu muulla lainsäädännöllä, ja tämä onkin minun kysymykseni niille jäsenille, jotka nämä tarkistukset ovat tehneet. Mikä on tämä taustalla oleva argumentointi? Eihän tämä huono asia ole, mutta ajatellen lainsäädännön sujuvuutta ja sitä, mitä asiassa käsitellään, se ei mielestäni kuulu tähän. Ja sitten vain huomio, huomenna tapaan muiden ryhmien varjoesittelijät. Käsittelemme monia eri kompromisseja, joita parhaillaan laadin. Tässä kosketaan, tässä on kyse tuosta koko aikajanasta. Minulla on ehdotus, joka on aika lailla keskiarvo, eli komissio voi silti tehdä työnsä, mutta teollisuuden ala ei kärsi liika. Voisin kommentoida mitä tahansa näistä seikoista, mutta nämä ovat ne kaksi seikkaa, jotka haluan nyt tuoda esille. Kaupalliset sopimukset, minun ehdotukseni tätä koskien on se, että menemme kultaista keskitietä. Ja sitten kysymys niille jäsenille, jotka ovat tehneet tarkistukset, joissa todetaan, että viittaukset investointisopimuksiin pitäisi sisällyttää tähän lainsäädäntöön. Minä en näe sille syytä. Ja komissiota kuullessani ei myöskään ollut ilmeistä, miksi näin tulisi olla. Ehkä jäsenet voivat tämän minulle selittää. Itse suhtaudun tähän agnostisesti. Voin päättää kommenttini tähän ja nyt mielelläni kuulisin, mitä kollegoilla on sanottava. Grazie, kollega Karis. Allora, la parola collega... Kiitoksia sitten kollega Lange, varjoesittelijä. Niin. ST. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset esittelijä. Minusta te olette tuonut esille aivan oikeaa suhtautumista, pyritte löytämään asian kompromissin, koska uskon tosiaankin, että kun meillä on haasteena me neuvotella neuvoston kanssa, tietään, että neuvostossa on monia jäsenvaltioita, jotka haluavat torjua koko tämän lainsäädännön, on tarpeen, että meille syntyy laaja-alainen konsensus eri puolueiden ryhmien kesken, jotta kantamme suhteessa neuvostoon voi olla mahdollisimman vahva. Minusta on tärkeää, että tämä lainsäädäntö saadaan käyntiin, koska Tulevaisuuden energiapolitiikan haasteisiin vaikuttavat luonnollisesti myös sellaiset päätökset ja sopimukset, joita tehdään meidän rajojemme ulkopuolella. Jos me haluamme määritellä yhteistä energiapolitiikkaa vuoteen 2050 asti, on meidän otettava huomioon myös sellaiset sopimukset, jotka vaikuttavat tuohon energiapolitiikkaamme, joten siinä mielessä ymmärrän, että tähän on saatava laaja-alainen konsensus, jotta näkemyksemme menisi läpi. Minusta on myös selvää, että ensisijaisesti kyse on sopimuksista, joita tehdään valtioiden ja EUn välillä. Sikäli uskon, että lainsäädäntöä ei voida ulottaa koskemaan kaikkia yksityisoikeudellisia sopimuksia, siinä mielessä tuen esittelijän suhtautumista. Eli todetaan, että ensisijaisesti on kyse valtioiden välisistä sopimuksista, jotka hoidetaan normaalimenettelyn mukaisesti, ellei sitten tässä ole joitakin yksityisoikeudellisia seikkoja, joita eksplisiittisesti mainitaan. Muutoin tässä lähdetään samalle linjalle. Ja tuo kysymys parlamentin mukana olemisesta on tärkeä kysymys, koska luonnollisesti me määrittelemme energiapolitiikkaa yhdessä ja siinä mielessä meillä on voimakas informointivelvollisuus parlamentin suuntaan ja siksi meidän on yhdessä komission kanssa voitava määritellä yhteinen tie. Tähän kuuluu myös se, että komissio tutkii nämä sopimukset ovatko ne yhteiseen energiakonseptiin sopivia ja sopivatko ne myös yhteiseen ilmastopolitiikkaamme. Uskon myös, että komission tulisi tehdä tämä aktiivisemmin kuin mitä lainsäädäntö ehdotuksessa on. Ei pelkästään odoteta, että jäsenvaltiot lähestyvät, vaan ollaan aktiivisia, koordinoidaan ja valvotaan ja tarkistetaan. Ehkä voidaan vielä tarkastella, mistä tästä saataisiin yhteinen kanta aikaiseksi. Sitten lopuksi vielä näistä investointisopimuksista. Niin, on tietysti olemassa sopimuksia, jotka sisältävät investointisuojaosia, kuten esimerkiksi energiaperuskirja. Mielelläni ottaisin nekin tässä huomioon vain muistuttaakseni komissiota ja neuvostoa siitä, että kun investointisuojasopimukset ovat osa näitä sopimuksia, silloin on luonnollisesti kunnioitettava parlamentin oikeuksia yhteispäätöselimenä. Ja siinä mielessä ehkäpä pieni muistutus vielä näille muille kumppaneille, että pitäisi ottaa huomioon muutkin Lissabonin sopimuksen artiklat ja järjestää tämä osallistumismenettely hiukan toisin. Kiitoksia. Grazie, kollega Jadot. Kiitoksia sitten Jadot. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Äänestimme viime viikolla Inta-valiokunnassa öö, ja silloin oli nähtävissä osa intavaliokunnan jäsenistä oli haluttomia pyrkimään täyttämään näitä unionin ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteita. Silloin keskusteltiin infrastruktuure, nyt, nyt puhumme tänään energiainfrastruktuureista, ja on selkeää, että kaikki mitä tehdään nyt tänään energiaasioiden suhteen, niin, sen, niin näin, niiden on oltava linjassa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Huomenna herra Karesin kanssa tulemme keskustelemaan tästä aiheesta ja tulen alvivaan tämän asian tärkeyttä. On erityisen tärkeää, että kaikki investoinnit, joita nyt tehdään, kaikki sopimukset, joita sovitaan kolmansien maiden kanssa, niin on tärkeää, että tässä on otettu huomioon nämä 20, 2050 vuoden vuotta semmoinen pitää tehdyt tavoitteet. Hola del Castillo. Kiitoksia sitten del Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedämme, tämä komission päätöskoulupakettiin, pakettiin, johon kuuluu sekä tämä asia että myös tiedonanto, joka muodostaa globaalin strategian EUn energiasioiden ulkosuhteisiin. Meillä on ollut useita mahdollisuuksia keskustella tästä sekä valiokunnassa, kuten myös kuulemistilaisuudessa. Tästä on todellakin jo riittävästi mielestäni puhuttu. Haluaisin vain korostaa yhtä näkökohtaa, jota koskevat muutamat eh, niistä harvoista tarkistuksista, joita itse olen jättänyt. Se koskee sitä, että kun ajatellaan näitä hallitusten välisiä sopimuksia, jäsenvaltioiden välillä näin hänen yleensä sujuvat, niin otettaisiin huomioon saman määritelmän alla sopimukset, jotka tehdään yhden jäsenvaltion ja yrityksen, julkisesti omistetun yrityksen välillä energiasektorilla, kaasusektorilla tai muualla. Eli kun sopimus tehdään jäsenvaltion ja tällaisen yrityksen välillä, jonka pääomaa ja hallinta on julkisessa hoidossa, niin myös tällaisiin sopimuksiin sovellettaisiin näitä tietojen siirtomekanismeja ja avoimuutta aivan samalla tavalla kuin hallitusten välisiin sopimuksiin tämän lainsäädännöllisen ehdotuksen mukaisesti. Minusta tämä on tärkeää, koska kaikki tietävät, että on olemassa hyvin merkittäviä julkisessa omistuksessa olevia yrityksiä, joilla on juuri tällä alalla määräävä asema, kun ne tekevät sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Kiitoksia. Grazie. La parola Vidal Quadras. Kiitoksia sitten Vidal Quadras. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että tässä vaiheessa keskustella olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on luotava tietojenvaihtomekanismeja, hallitusten välisiä sopimuksia varten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä ja jäsenvaltioiden kesken. Olemme myös yhtä mieltä käsittääkseni näistä motiiveista. Mehän olemme unioni, joka perustuu solidaarisuuteen. On toki oikeutettu, että jäsenvaltio tekee hallitusten välisen sopimuksen kolmannen maan kanssa ja pyrkii näin strategista ja kaupallista hyötyä energia-alalla. Kaikki olemme tästä oikein iloisia. Mutta sen sijaan ei voida hyväksyä sitä, että tällainen sopimus tehdään niin, että samanaikaisesti tehdään vahinkoa muille jäsenvaltioille, koska silloin tämä solidaarinen unioni vähän menettää pohjansa, siis me 28 valtiota. Tämä solidarisuus menettää merkitystään, joten kun ajatellaan tämä siis näistä perusteista. Ja sitten tietenkin on katsottava konkreettisia näkökohtia. Ensinnäkin päätöksen soveltamisala. Joidenkin kollegoiden mielestä olisi suljettava kokonaan pois yksityisten kaupallisten tahojen väliset sopimukset – Muiden mielestä ja komission mielestä mukaan olisi otettava nämä tahot vain, jos on selkeä viittaus hallitusten väliseen sopimukseen. Ja vielä jotkut, kuten De Castillo tässä juuri viittasi, ja minäkin olen yksi, joka kuuluu näin ajatteleviin, olemme, meitä on siis joitakuita, jotka ovat sitä mieltä, että kun hallitusten välinen sopimus tehdään valtion ja kolmannen maan julkisen, siis valtiollisen yrityksen välillä, niin tämä tilanne on tietenkin erotettava erilleen, koska se ei ole mikään tavallinen yksityinen kaupallinen sopimus. Kompromissimahdollisuus olisi se, että katsottaisiin tätä komission ehdotusta, pidettäisiin siitä kiinni ja samaan aikaan pidämme huolen siitä, että nämä tiedot, joita jaettaisiin muiden jäsenvaltioiden kanssa, on sellaista, johon sovelletaan artikla 7 luottamuksellisuuslauseketta. Minusta tämä olisi tapa ratkaista tämä asia näin. Ne poikkeukselliset tilanteet, joissa tiedot koskien näitä yksityisten yritysten välisiä sopimuksia, äh, että niihin vaikuttaisi tämä päätös, niin jäsenvaltiothan voivat määritellä sen luottamukselliseksi niin, että komissio saa tietoja ainoastaan siinä tarkoituksena, että se voi tarkistaa, ettei sopimus merkitse yhteisön lainsäädännön rikkomista. Sitten tässä on komission mukanaolo neuvottelujen aikana. Joidenkin mielestä komission pitäisi päättää, onko se siinä tarkkailijana mukana vai ei. Toisten mielestä komissio voi puuttua siihen ainoastaan, mikä jäsenvaltio sitä pyytää. Tässäkin meidän pitäisi löytää tasapaino. Voisimme sopia niin, että Komissio voi omasta aloitteesta päättää, haluaako se osallistua neuvotteluihin vai ei, mutta jos jäsenvaltio pyytää, niin komission olisi pakko osallistua. Sitten toinen näkökohta vielä, johon haluaisin viitata, koskee ennakkotarkastuksia koskien sopimusten yhteensopivuutta. Eli jostain jo ne, sopimuksia, jotka on jo neuvoteltu, mutta joita ei ole vielä allekirjoitettu. Minun mielestäni tätä Valvontaa ei pidä tehdä ainoastaan silloin, kun tiedot lähettänyt valtiosta pyytää, vaan jos päätöksen tavoitteena on välttää sellaiset hallitusten väliset sopimukset, joilla tehdään haittaa muille jäsenvaltioille, niin tuntuu onkin sieltä, että valvonta tehtäisiin myös sellaisissa tapauksissa, joissa komissiolla on perustellut syyt ajatella, että sopimus saattaisi olla haitallinen muille jäsenvaltioille myös silloin, kun sopimuksen allekirjoittanut jäsenvaltio ei pyydä yhteensopivuuden tarkistamista. Sitten lopuksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että olisi tehtävä hyvin selväksi, millaisia seurauksia on kielteisellä arvioinnilla, jos komissio arvioi sopimusluonnoksen kielteisesti Tästä pitäisi antaa perusteltu varoitus jäsenvaltiolle niin, että jäsenvaltio olisi täysin tietoinen tilanteesta ja siitä, että, siihen, tähän sopimukseen kohdistuu riskejä. Jos jäsenvaltio allekirjoittaa kyseisen sopimuksen, niin sitä uhkaa rikkomusmenettely, ellei sopimusta muuteta. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie al collega Vidal Quadras, sono terminati gli interventi. Kiitoksia Vidal Quadras. Tähän päättyvät puheenvuoron. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Markis, olkaa hyvä. Päivällä. Hän ei, niin, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Um, Madam Chair, uh, good afternoon. Kiitos paljon. Jälleen kerran olemme erittäin tyytyväisiä, että itre valikunta tukee komission ehdotuksia pääpiirteittäin ja haluaa jopa vahvistaa näitä. Tämä on erittäin positiivinen asia Haluaisin kommentoida muutama asia, joihin viitattiin täällä tärkeinä elementteinä, eli kaupalliset sopimukset oli ensimmäinen asia. Mikäli halutaan sopia hallitusten välisestä sopimuksesta, mikäli kyseessä olisi esimerkiksi putkihanke, niin silloin vaadittaisiin kaupallista yhtiötä, jakamaan tämän sopimuksen viranomaisten kanssa. Ja juuri nämä kaupalliset sopimukset ovat hallitusvälisiä sopimuksia koskeva asia, joita komissio haluaa tutkia, jotta tulkitaan, ovatko ne EU-lainsäädännön mukaisia. Näitä tietenkin ö, tul- katsotaan luottamuksellisesti ja ja näissä on ilmoitettu, että komissiolle viesti tässä näissä näiden sopimusten kohdalla voidaan puhua niiden luottamuksellisuudesta, mainita niiden luottamuksellisuus. Lisäksi nämä eksante katselmukset näihin hallitustavallisiin sopimuksiin, niin katsotaan, ovatko hallitustavalliset sopimukset sisämarkkina, EUn sisämarkkinalainsäädännön mukaiset. Tämä tavoite Tätä tavoitetta voidaan helpottaa, mikäli komissiolle ilmoitetaan neuvottelujen alusta pitäen. Tämä myös välttää sen, että eksante mm, katsomukset ovat välttämättömiä. Mikäli liian vähän aikaa annetaan ja eksante arvioinnille, niin tällöin emme koe, että tämä on kenenkään sidosryhmän edun mukaista. Investointisopimuksista mainitsin sen, että mikäli on tarpeen lisätä viittaus siihen, että kahdenväliset sopimukset joutuvat tarkkailun alaiseksi, tämä tyyppinen referenssi tulisi lisätä tähän kahdenvälisen sopimuksen asetukseen. On sitä mieltä, että tämä tarpeen sikälikin, kun tämä asetus ei ole vielä pantu täytäntöön ja tämä saattaisi vaikuttaa lopputulemaan. Kuten tiedätte, tässä ehdotuksessa on jo raportointivelvollisuus komissiolle ja ähm, tähän liittyvät energiasopimukset otetaan huomioon näissä raportoinneissa. Kiitos paljon. Grazie. La parola finale. Kiitoksia. Sitten lopuksi Karins. Thank you very much, Chair. Thank you very much, uh, colleagues. Kiitoksia. Kiitos kollegat kovasti puheenvuoroistanne. Joitakin kommentteja. Sovellusalasta. Tämä on sellainen, joka pitää ottaa esille varjoesittelijöiden kesken parlamenttihan haluaisi lähteä siitä, että HVS on sellainen sopimus, jossa kyseessä ovat kolmannen maan täysin omistama yritys ja kuuluuko se tämän äh, lainsäädännön piiriin vai ei. Ymmärrän kyllä, mitä kollegani tässä sanovat. Itse asiassa minua kyllä kovasti kiinnostaisi ottaa tämä esille huomenna sen äh, tarkistamiseksi, minkälainen konsensus meillä on tai ei ole parlamentissa. Jos parlamentti saa aikaiseksi tällaisen sanamuodon ja sitä tukemaan syntyy enemmistö, voimme hyvinkin kuvitella, minkälainen reaktio on parissa hallituksessa, jotka nyt jo suhtautuvat skeptisesti tähän lainsäädäntöön. Mutta ehkä se ei olisi huono seikka, sillä joskus on hyvä saada selkeä kanta. Ja minä uskon, että tämä voidaan siis ottaa esille. Ymmärrän tämän ajatuksen. Tämä tietysti lisää sen spektriä, mihin sovellusala oikein ulottuu. En kommentoi sitä nyt enempää. Sitten tarve saada enemmän selkeyttä. Herra Vidal Quadras mainitsi, että tarkistuksissa pitää olla selkeä kielteisen arvion seuraamuksista. Olen tästä samaa mieltä. Seuraamuksena pitäisi olla se, että Tämähän muuten on noissa kompromisseissa, joita minä parhaillaan työstän. Komissio siis tiedottaa jäsenvaltiolle ja jäsenvaltio tai tutkii, ottaako jäsenvaltio tämän huomioon vai ei, ja allekirjoittaako joka tapauksessa, ja silloin komissio ryhtyy eh, rikkomusmenettelyyn. Tämän pitää olla selvästi esillä. Tietenkään komission suositus ei ole sitova, mutta jos komissio on sitä mieltä, että tämä on EU-lainsäädännön vastaista, komission on käynnistettävä rikkomusmenettely, siis ainakin harkittava rikkomusmenettelyä. Sitten monissa ehdotuksissa puhuttiin monessa eri artiklassa aivan samoin, samoin sanamuodoin vihreiltä, ehkä SNDltäkin siitä, että meidän pitää olla selkeitä energian ja ilmastonmuutospolitiikan tavoitteiden osalta. Minulla on sellainen tarkistus, jossa sanamuoto on hiukan laaja-alaisempi ja puhumme tästä huomenna. Minä en vastusta tätä ajatusta, ennemminkin on kyse sanamuodosta, mitä mieltä parlamenttina olemme. Me kuulimme komission vastauksen investointisopimuksiin. Tämäkin on seikka, jonka voimme ottaa esille huomenna ja tarkastella, saammeko aikaan konsensuksen. Muutoin en usko, että kukaan mainitsi mitään muuta, mitä en olisi jo lyhyesti kommentoinut. Kiitokset jälleen kerran kaikista tarkistuksistanne tästä keskustelusta. Odotan, kovalla, odotan kovasti huomista varjoesittelijöiden tapaamista. Bene, grazie, kollega Karins. Kiitoksia, kollega Karins. Suuntaantava äänestys, jonka mukaan sitten jatketaan neuvotteluja neuvoston kanssaan tar- tarkastus, tarkoitus hoitaa 28. helmikuuta. Sitten esityslistan viimeinen kohta. Mercato unico digitale competitivo. Aiheena kilpailukykyiset digitaaliset ja sisämarkkinat. Kärkissä sähköiset viranomaispalvelut. Kollega Tikau, olkaa hyvä. Abbiamo a disposizione 45 minuuttia. 45 minuuttia käytettävissä tässä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 Agenda on tärkeä osa Euroopan 2020-strategiaa. Tästä aiheesta on paljon sanottavaa. Yritän vain esitellä aiheen lyhyesti niin, että kollegoilla on enemmän aikaa käyttää oma puheenvuoronsa. Minua kiinnostaa tietysti kovasti kuulla, mitä mieltä kollegat ovat tästä mieltä. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä on hyvin tärkeä seikka, jotta saadaan aikaan sellaiset viranomaispalvelut, jotka ovat innovatiivisia ja myös kilpailukykyisiä. Tämä tarjoaa meille monta eri mahdollisuutta sähköisissä viranomaispalveluissa – esimerkiksi rajat ylittävät julkiset palvelut ja niiden tuki tai sähköisten viranomaispalvelujen yhteensopivuus. Sen varmistaminen. Jäsenvaltioiden tehtävä on myös varmistaa, että on keskitettyjä asiointipisteitä, jotka toimivat täysin toimintakykyisinä sähköisen hallinnon keskuksina – ja jäsenvaltioiden tehtävä on yhtä lailla laatia yhteisesti sovittu luettelo keskeisistä rajat ylittävistä julkisista palveluista sekä standardoitava sähköiset terveydenhuoltopalvelut. Myös yhteentoimivuuden testaus ja sertifiointi on tärkeä seikka. Haluaisin lyhyesti puuttua vain joihinkin tiettyihin kohtiin. Historiallisesti tarkasteltuna Euroopan unionissa on 20 tärkeää julkista peruspalvelua. 12 niistä on tarkoitettu kansalaisille. Ne koskevat esimerkiksi tuloveroja, työpaikkojen luomista, sosiaaliturvaa, henkilökohtaisia tietoja, autojen äh, rekisteröintiä, rakennuslupia, julkisia sähköisiä kirjastoja sekä osoitteen muutosilmoituksia. On olemassa myös PK-yrityksille tarkoitettuja, jotka koskevat esimerkiksi yhtiöveroa, arvonlisäveroa, yrityksen rekisteröintiä, tulee ilmoitusta ja muita vastaavia, jotta voimme saada aikaan edistystä näiden palveluiden tarjonnassa verkossa. Tarvitaan nelivaiheista kehystä tietojen ilmoittaminen verkossa. Ensimmäisenä toisekseen yksisuuntainen vuorovaikutus eli lomakkeiden lataaminen tai kaksisuuntainen vuorovaikutus eli lomakkeiden lataaminen ja täyttäminen verkossa. Ja neljäntenä vielä verkkotoiminnot, joihin kuuluvat myös toimitus ja maksu. Mm, yhdeksännen vertailuanalyysiraportin mukaan tällä hetkellä EU-ssa palvelujen saatavuus verkossa on 82 prosenttia. Parhaiten ovat suoriutuneet Itävalta, Irlanti, Italia, Malta, Portugali ja Ruotsi. Raportista käy ilmi, että edistystä on tapahtunut enemmän yrityspalvelujen puolella kuin kansalaisille tarkoitettujen palvelujen puolella. Ja tarvitaan myös jonkinlainen yhden yksittäisen palvelupisteen muoto. Malta, Slovenia, Portugali, Ruotsi, Itävalta ja Viro ovat verkkoperuspalvelun kehittyneisyyden kärjessä. Vuonna 2010 vain 50 prosenttia käytti tarjolla ollutta yhtiöveron maksumahdollisuutta. On olemassa monia eri muotoja, joilla voitaisiin mahdollistaa sähköisen hallinnon toimintaa ja edellytyksiä, erityisesti EIDM ja yhteentoimivuus. Nämä olisivat tärkeitä. EUn tasolla yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kyseessä olevan maan sähköiseen hallintoon liittyvässä hakemuksessa olisi hyväksyttävä toisen maan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lähettämä sähköinen allekirjoitus, vaikka allekirjoitus olisi luotu valtuuksin, jotka ovat peräisin muulta kuin kansalliselta varmennepalvelujen tarjoajalta koska monet hakemukset perustavat ainoastaan kansallisen akkreditointielimen hyväksymiin varmennepalvelujen tarjoajien, täydellinen yhteentoimivuus edellyttäisi, että kansallisen akkreditointielimen on voitava hyväksyä ulkomaisia varmennepalvelujen tarjoajia, tai eri maiden on tehtävä akkreditointielinten välisiä monenkeskisiä sopimuksia jäsenvaltiot käyttävät erilaisia malleja sähköisiä allekirjoituksia hyödyntäviin sähköisen hallinnon hakemuksia varten. Suurin osa jäsenvaltioista on ottanut käyttöön sähköiset allekirjoitukset omissa sähköisen hallinnon hakemuksissaan ottamatta huomioon muiden maiden yritysten ja henkilöiden luomia sähköisiä allekirjoituksia. Valitettavasti EUn tasolla ei ole hyviä puitteita, koska kaikki jäsenvaltiot ovat hyvin kansallisesti järjestäytyneitä. Tarjoan mietinnössäni joitakin ehdotuksia. Esimerkiksi pitäisi korostaa sitä, että valitettavasti vuonna 2011 vain 50 prosenttia käyttäjistä käytti online-lomakkeita – ja valitettavasti internettiä ei käytetä riittämiin. Sekä kansalaiset että yritykset eivät hyödynnä näitä palveluja vielä riittämiin. Siksi tarvitaan helpommin saatavilla olevia järjestelmiä. Ennen kaikkea mobiilin internetin osalta tulisi tehdä paljon. E-hallinto on hyvin tärkeä kansalaisille ja Euroopan unionin yrityksille, koska näin hallintokustannuksia saadaan laskettua. Usein kansalaisten ja yritysten on voitettava monia esteitä. Suuria esteitä rajat ylittävissä palveluissa ja sähköisessä tunnistamisessa. Valitettavasti yhteen toimivuus ei toimi vielä riittämiin EUn tasolla – jotta me voimme saada rajat ylittäviä tehokkaita palveluita, joissa taataan yhteentoimivuus, tarvitaan myös yhteisiä oikeudellisia puitteita, jotka ovat johdonmukaiset sekä vastavuoroista tunnustamista ja sähköisen allekirjoituksen tunnustamista. Olemme tyytyväisiä kansallisiin suunnitelmiin sähköisen allekirjoittamisen ja tunnistamisen parantamiseksi ja pilottihankkeeseen. Vaadimme komissiolta, että sähköisiä allekirjoituksia koskevaa direktiiviä uudistettaisiin ja pyydämme komissiolta, eikö olisi mahdollista saada uusi uudistettu direktiivikin. Standardit ovat tärkeitä, normit ovat tärkeitä ja olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on antanut Euroopan normituslaitoksille, standardointilaitoksille tehtäväksi sähköisen allekirjoituksen standardin. Yhteensopivuus edellyttää niin sanotun private key-infrastruktuurin yhteensopivuutta. Tarvitaan myös eurooppalaisia hallintotoimia. Kansalliset ja eurooppalaiset suunnitelmat sisämarkkinoiden avaamiseksi koskevat juuri tätä. Me vaadimme, että jäsenvaltiot käyttävät talousarvioitaan sähköisten viranomaispalvelujen avaamiseksi, jotta ne ovat avoimemmat ja enemmän saatavilla. Ja näiden tulee olla myös oleellinen osa kriittisen infrastruktuurin suojaa Euroopassa. Sitten haluaisin todeta, että Euroopan unionin tasolla – Julkisia hankintoja koskevat markkinat muodostavat 16 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta ja siksi pitäisi käyttää osa sähköisten julkistojen hankintojen käytön edistämiseen. Sähköiset julkiset hankinnat olisivat täysin käytettävissä ja laajemmin käytössä. Niiden avulla voitaisiin saavuttaa jopa 30 prosentin kustannussäästöt julkisissa hankinnoissa tuemme jäsenvaltioita siinä, että PK-yritykset voivat olla mukana hankinnoissa. Ehkä voisi olla kaksi eri vaihetta. Tekoa edeltävä vaihe, siis sopimuksen tekoa edeltävä vaihe ja sopimuksen teon jälkeinen vaihe. Vaadimme, että jäsenvaltio pyrkii integroimaan kummankin vaiheen vuoteen 2015 mennessä. Sitten sitten laskelmista on korostettava, että tämä keino on tärkein vuoteen 2020 mennessä. Me korostamme myös sitä, että sähköisellä laskuttamisella on etuja ajatellen arvonlisäveroa ja alhaisempia lähetyskustannuksia. Olemme tyytyväisiä uusiin arvonlisäveromääräyksiin, joissa paperi- ja sähköisiä laskuja kohdellaan tasa-arvoisina. Pyydämmekin, että eurooppalaiset standardointilaitokset pyrkivät saamaan aikaan yhtenäisen mallin. Korostaisin, että Tanska, Suomi, Ruotsi ja muutama muukin maa ovat jo vaatineet hallintoelimiltään sähköiseen laskutukseen siirtymistä tai sen mahdollistamista ja pyydämme, että tällainen olisi mahdollista kaikissa maissa vuoteen 2016 mennessä. Päätän tähän ja totean, että kaikilla jäsenvaltioilla pitäisi olla foorumi, jossa tätä asiaa käsitellään. On olemassa myös sellaisia käyttäjiä, joilla ei ole vielä internettiä saatavina ja siksi pitäisi säilyttää myös mahdollisuus saada lasku paperilla. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että olisi hyvin tärkeää, on tärkeää huomata, että komission toimenpidepaketti on edelleen voimassa ja tämän alan innovointi on edelleen pidettävä esillä. Connecting Europe on tärkeä väline. Verkkojen Eurooppa-välineessä on käytetty lähes 9,2 miljardia euroa tukena investoinneille nopeisiin ja erittäin nopeisiin laajakaistaverkkoihin ja Euroopan laajuisiin digitaalipalveluihin. On tärkeää, että hallinnot, hallitukset ja jäsenvaltiot laajentavat e-hallintoa sähköistä hallintoa, jotta saadaan varmistettua myös toimivuus ja tähän tarvitaan myös riittävät budjetit. Kiitoksia. Grazie. La parola eh, collega Kiitoksia sitten kollega Tsukalas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäisenä kiittää esittelijää Merova Tikalta hänen mietinnöstään. Mietinnössä on erittäin hyödyllisiä ajatuksia tältä alalta. Meidän todella olisi opittava siitä, mikä onnistui huonosti aikaisemmassa Euroopan unionin sähköisten viranomaispalvelujen toiminnassa. Meidän, meillä pitäisi olla hyvin joustavia, mutta kuitenkin kunnianhimoisia tavoitteita, jotka saatetaan, voidaan tavoittaa myös niissä jäsenvaltioissa, jotka nyt vasta aloittavat tien, eivätkä silti estä niitä, jotka ovat jo hyvän matkan kulkeneet. Meidän olisi siis taattava samantasaiset eh, sähköiset eh, palvelut Euroopassa niin, että voitaisiin taata yhteen toimivuus ainakin vähimmäistasolla, mutta Euroopan tasolla kuitenkin. Mietinnössä todella esitetään hyviä ehdotuksia, joiden kautta e-hallintoa voitaisiin edistää ja muita digitaalisia palveluja, jotta voitaisiin parantaa Euroopan unionin kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden toimintaa. Minusta tämä on hyvä lähtökohta Tietenkin parantamisen varaa on vielä. Monet edustaja Tikkaun ehdotukset ovat aivan samoja kuin digitaalisen agendan tavoitteet. Meidän olisi vielä vähän hiottava tätä tekstiä otettaen, ottaen huomioon tämä suuri eurooppalainen tavoite, siis digitaalinen agenda. Esitteli ei mennyt siihen ansaan, että olisi esitellyt täällä teknisiä ratkaisuja e-hallintoa varten, mutta emme me voi antaa ratkaisuja asiantuntijoille ja teknikoille. Se ei ole meidän työmme. Meillä pitää olla teknologisesti neutraali lähestymistapa ja minä aion tehdä tähän tarkistuksia, joilla, joissa kunnioitetaan EPPn kantoja. Me Toivomme lisää joustavuutta hallituksille niin, että ne voivat pitää kiinni kansallisista tavoitteista ja voivat valita parhaat tavat täytäntöpana tiettyä teknologiaa. Ajattelemme nyt esimerkiksi yksityisen sektorin tarpeita ja sitten, että tuottaisiin pk-yrityksiä niin, että nekin voisivat hyötyä hallinnon tuomasta äh, hyödystä, sillä on suuri taloudellinen merkitys sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Haluaisin korostaa sitä, että erityisesti niille jäsenvaltioille, jotka ovat nyt äh, kriisin kohdassa, kuten omani, sellaisille maille e-hallinto on ihanteellinen ratkaisu tehokkuuden parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi aivan riippumatta maan tilanteesta – sen edistyksestä riippumatta ei hallintoa olisi täytäntöön pantava ja sitä, sen käyttöä olisi edistettävä. Ottaen huomioon se, että uusi tekniikka tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia julkisten palvelujen parantamiseksi kansalaisille ja valtion tehokkuuden parantamiseksi. Kiitoksia. Grazie. La parola alla signora. Kiitoksia sitten Mazes Kukovic. Hvala gospa predsjednica. Eh, hvala tudi poruč. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Haluaisin kuitenkin täydentää tätä tietyillä uusilla ehdotuksilla. Sloveniassa, josta olen peräisin, oli muutama vuosi sitten esillä palkinto, jonka maa sai sähköisen hallinnon ansiosta. Jotkut alueet on kuitenkin hoidettu edelleen huonosti, esimerkiksi terveydenhoito ja potilaiden vapaa liikkuvuus. Pitäisi luoda tietyt ehdot sille, että tietty tietyt toiminnot olisivat ylipäätään mahdollisia. Ennen kaikkea on hyvin tärkeää, että tieto kulkee ylhäältä alaspäin, että on mahdollisuus tiedottaa. Olisi myös hyvä, jos tätä alaa kehitettäisiin Euroopan tasolta alaspäin, koska silloin luonnollisesti kansallisella tasolla olisi kehitettävä palveluja ja tämä voisi saada tietotekniikan entistä paremmin tueksi. Kiitoksia. Perfetto, grazie. Hyvä, kiitoksia. Vielä toinen puheenvuoro. Kelly. Edustaja Kelly. Eh, Madam Chair, very briefly, I just... Hyvin lyhyesti tuen tätä sataprosenttisesti mikäli Euroopan on kasvava yhtenäisemmäksi, niin nämä eri e-sovellukset ovat niitä, jotka tulevat auttamaan tässä ennen kaikkea nuoren väestön osan kanssa. Joten nyt on aika saada nuoria aikuisuuden aikuisuuteen lähestyviä nuoria käyttämään näitä palveluita. Ja lisäksi on hyvä, että nuoret voivat todellakin käyttää näitä verkosta löytyviä palveluita. Toivon, että 4-5 vuoden kuluessa koko tätä kehityskulkua voitaisiin vallankumous, tai voitaisiin saada aikaiseksi vallankumous. Tämä voisi myös kohentaa taloudellista tilannetta. E-kaupankäynnin potentiaali on valtavaa. Tällä hetkellä ainoastaan 75 prosenttia. Tällä hetkellä moni ei käy kauppaa oman jäsenmaansa ulkopuolella ja valtaosa ei käy kauppaa Euroopan unionin ulkopuolella, joten tässä on mahdollisuus luoda parempi ja kilpailukykyisempi Eurooppa ja meidän tulee tehdä kaikkemme tukeksemme tätä kehitystä. Kiitos. Grazie. La parola alla commissione. Kiitoksia. Sitten komissio. Mikäli haluatte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. Good afternoon. Um, I would like to... Kiitos paljon. Hyvää ilta, iltapäivää. Haluan kiittää esittelijä tästä luonnoksesta. Mielestäni tässä on 13 sivusta on, niin sivussa onnistuttu erittäin hyvin tiivistämään hyvin laaja aihe, nimittäin e-hallinto niin nostan esille vain muutamia seikkoja liittyen e-hallintoon toimintaohjelmaan. Kiitämme esittelijää hänen kannastaan. Ja tässä nostaa mielestäni erittäin hyvin esille avainseikat liittyen koko tähän kehityksen EUn e-hallintoon. Ja lisäksi tässä myös toimitaan digitaalisen sisämarkkina-alueen puolesta. Kiitämme esittelijää kommentista, jossa nostan esille tarve integroidusta lähe, lähestymistä vastaan. Öö, komissio työskentelee tällä hetkellä asetuksen parissa, jonka, tuli, joka tulisi esitellä loppukevästä. Olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä asia, jotta kaikki voivat nähdä e-hallinnon merkityksen. Olit aivan oikeassa sanoessasi, että E-hallinto on hyvä yrityksille, julkishallinnolle ja kansalaisille. Yhdenmukaistamisen tarve ja näiden järjestelmien yhtenäinen tunnustaminen EU-tasolla on tärkeää ja se tekisi digitaalisesta sisämarkkina-alueesta mahdollisen. Lisäksi me tunnustamme e-hankkimisen sisällöstön tarpeen kilpailutuksen hankkeen muun muassa pk-yrityksille. Tämä vähentäisi kuluja ja tämä on erittäin tärkeää digitaalisen sisämarkkina-alan kehitykselle. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että tämän mietintöluonnoksen linjat ovat hyvin samanlaiset kuin Euroopan digitaalisen, agendan. Kiitos paljon. Grazie. Allora, se il relatore vuole aggiungere qualche Kiitoksia. Haluaako esittelijä lisätä vielä jotakin? Oikeastaan keskustelu on jo päättynyt. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, aivan kuten komissio juuri selitti. Valitettavasti on vielä joitakin esteitä meidän mietinnöllemme, eli meillä on aika rajattu sivumäärä – me emme voi hyvin kattavasti laatia mietintöä niin kuin tässä aiheessa olisi ollut suotavaa. Haluaisin vain korostaa sitä, että sähköiset viranomaispalvelut ja digitaalisen agendan täytäntöönpano voivat luoda Euroopassa paljon työpaikkoja. Esimerkiksi tänään eräs ranskalainen yritys Tänä päivänä ranskalainen yritys ei voi osallistua Bulgarian julkisten hankintojen kilpailuun, koska ei ole olemassa sähköisen allekirjoituksen yhteensopimu- eikä vastavuoroista tunnustamista. On myös muitakin teknisiä esteitä, hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka on vähitellen voitettava. Palveludirektiivi oli ensimmäinen askel näiden esteiden poistamiseksi vuoteen 2010 mennessä haluttiin yhden luukun palvelupiste toisen jäsenvaltion palvelujen selvittämiseksi. On tärkeää, ettei ole pelkästään ylhäältä alaspäin suuntautuvaa kehitystä, vaan voidaan lähteä myös alhaalta ylöspäin, jotta kaikki osalliset ja kaikki palvelut voidaan saada sähköisten toimintojen piiriin. Sanottiin myös, että monia palveluja tarjotaan alueellisesti. Jos joku Euroopan kansalainen lähtee kotimaastaan ja opiskelee vaikkapa ylimenokauden ajan toisessa maassa, on hänen voitava pysyä kuitenkin yhteydessä oman kotimaansa viranomaisiin. Siksi on tärkeää, että eurooppalaisella tasolla luodaan yhteensopivuutta ja yhteentoimivuutta kansalaisiamme varten, jotta meillä on digitaaliset sisämarkkinat. Viranomaisten rooli on hyvin tärkeä. Heidän tulisi toimia esimerkkinä ja sähköisen kaupankäynnin puolella on eräs hyvä esimerkki, jonka haluaisin mainita, eli julkisten hankintojen tarjouskilpailut. Tämä järjestelmä ei ole tuonut sähköisessä muodossaan vain lisää avoimuutta, vaan myös hyvin paljon säästöjä valtioiden talousarvioissa. Monet valtiot, joissa on sähköinen julkisten hankintojen kilpailumenettely ovat voineet saada aikaan jopa 30 prosentin säästöjä verrattuna aiempiin menettelyihin. Siksi on tärkeää, että että sähköiset palvelut ovat käytettävissä, varsinkin koska Euroopan unionin sisämarkkinoille on oleellista, että tuotteita ja palveluja voidaan tarjota kaikkialla, joka puolella Euroopan unionia. Tässä mielessä sanoisin, että sekä komission varaamat talousarviot ovat tärkeitä, Siinä meillä on tuo verkkojen Eurooppa-väline, mutta myös muut tahot voivat olla merkittäviä, kuten esimerkiksi kilpailukyky 2020. Menothan viime kädessä ovat kansallisista talousarvioista. On kehitettävä kansallisia sähköisiä viranomaispalveluja niin, että yhteen sopivuus taataan ensinnäkin kansallisella tasolla, mutta viime kädessä myös eurooppalaisella tasolla. Vielä kerran sydämelliset kiitokset huomioistanne. Olen vakuuttunut siitä, että tätä mietintöä voidaan vielä parantaa ja teidän näkemyksenne olivat hyvin tärkeitä. Kuten totesin, tässä oli omat rajoituksensa sanamäärän ja sivumäärän vuoksi, mutta odotan mielenkiinnolla teidän tarkistuksianne ja olen vakuuttunut siitä, että tämän mietinnön myötä Euroopan parlamentti sanoo oman painavan sanansa tämän alan kehityksessä. Kiitoksia. Bene, grazie per... Kiitoksia näistä päätelmistä. Sitten Tarkistusten määrä aika keskiviikkona 15. helmikuuta kello 12. Valiokunnan seuraavat kokoukset 26. helmikuuta 15.18.30 ja 28. helmikuuta 9.30. Tähän on päättynyt esityslistamme, joten päätämme valiokunnan kokouksen tähän. Kiitoksia ja hyvää työtä kaikille.